So, liebe Kollegen, Kollegen, wir... Parhaat kollegat, jatkamme nyt kokousta. Kohta 20 on nyt vuorossa esityslistallamme. Mehän olimme toivoneet tämän asian käsittelyä. Kyseessä Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöönpano. Eli kaikki ne lait ja säädökset, joista olemme olleet mukana tekemässä päätöksiä. Nyt meitä todella kiinnostaa, miten näiden täytäntöönpano toteutuu. Ja rouva Pia Bucella on nyt tullut paikalle. Hän on komission ympäristöasioiden pääosaston A-linjan johtaja vastuussa oikeudellisista asioista. Ja näin rouva Bucella saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. I... Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen iloinen ja kiitollinen tästä kokouksesta ja siitä, että jälleen kerran komissiolle on annettu mahdollisuus, miten yhteisön lainsäädäntöä, yhteisön ympäristölainsäädäntöä on täytäntöön pantu. Tämä on tärkeämpää kuin mitä olette ehkä Janes Potocnikilta kuulleet hänen kuulemisensa aikana. Siis täytäntöönpano oli yksi hänen painopistealueistaan hänen toimikaudellaan. Uusi komissio on identifioinut näitä edessä olevia haasteita ja on perustanut kaksi palveluyksikköä yhden sijaan. Ja tätä, tämä on ensimmäinen seikka, jota haluaisin painottaa. Eli meillä on ilmastotoimien pääosasto ja sitten meillä on ympäristöpääosasto. Ja me ympäristöpääosastolla me voimme kiinnittää entistäkin enemmän huomiota täytäntöpanoasioihin kuin mihin aikaisemmin voimme ja nimenomaan liittyen eh, erityisiin osa-alueihin, esimerkiksi ilmanlaatuun, vedenlaatuun, vaikutusten arviointiin ja niin edelleen. Nämä ovat niitä rakennuspalikoita, joiden perustalta me toimimme. Toinen tärkeä kehitys eh, menneenä vuonna oli se, että nämä kaksi oikeudellista yksikköä on jaettu ja molemmat käsittelevät nyt rikkomustapauksia. Yksi kuitenkin niistä erikoistuu rikkomustyön koordinointiin ja toinen erikoistuu sääntöjen noudattamisen ja muihin hallintoon liittyvien asioiden edistämiseen. Tämä kaikki on ollut mahdollista sen takia, että henkilöstömäärä on viime vuosina kasvanut ja tätähän pyysivät muun muassa te ja muutkin parlamentin jäsenet ovat tätä pyytäneet. Tällä hetkellä olen ylpeä voidessani sanoa, että me katamme melkeinpä kaikki kielet kaikista jäsenvaltioista. Haluaisin nyt käydä läpi tiettyjä teemoja, esimerkiksi Lissabonin sopimuksen vaikutukset meidän työhömme ja myöskin se, miten me sääntöjen noudattamista edistämme tekemällä tiiviimpää yhteistyötä kansallisten ympäristöviranomaisten kanssa. Mitä Lissabonin sopimukseen tulee, haluaisin sanoa, että että Lissabonin sopimus, se on painottanut, tuonut esiin kaksi asiaa, jotka olivat jo osa meidän tiedonantoamme vuodelta 2008. Toisin sanoen se, että rikkomukset, rikkomukset tulisi käsitellä nopeammin. Uusi sopimus tekee mahdolliseksi sen, että komissio voi antaa sakkoja jäsenvaltioille, jos lainsäädäntöä on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön liian myöhään, senkin jälkeen kun tuomioistuin on antanut tuomionsa, ja tämä on hyvin tärkeä uusi ulottuvuus sopimuksessa. On myöskin niin, että tarvitaan tuomion jälkeen, jos jäsenvaltio ei tätä tuomiota täytäntöönpane, niin riittää, kun lähdetään yksi varoituskirje. Ja tästä syystä jälleen kerran on helpompaa ja nopeampaa komission taholta saada sitten toinen tuomio, johon liittyy sakko. Kuitenkaan tämän ei tulisi tarkoittaa sitä, että me komissiossa pyrimme sakottamaan jäsenvaltioita, koska se aika, jonka me käytämme rikkomusten käsittelyyn, siinä ei ole kysymys yhtä paljosta ajasta kuin se aika, jonka me käytämme yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa saavuttaaksemme sääntöjen noudattamisen ja jotta täytäntöönpano olisi hyvää, mitä tulee EUn ympäristölainsäädäntöön, joka sitten hyödyttää kansalaisiamme. Mitä säännöstön noudattamisen edistämiseen tulee, niin me työstämme ensinnäkin rikkomusten ennaltaehkäisyä. Me olemme saaneet aikaiseksi tällaisia keskustelufoorumeja jäsenvaltioiden kanssa, ja ne ovat tällainen jatkuva työväline, jotta me voimme yhdessä tarkastella niitä vaikeuksia, joita jäsenvaltioilla on saattaa lainsäädäntöämme täytäntöön. Me käytämme tulostaulukkoja ja meillä on tällaisia suorituskykytaulukoita ja nämä ovat sellaisia välineitä, joita me olemme jo käyttäneet joitakin vuosia. Te ehkä muistattekin, kuinka voimakkaita nämä tulostaulukot olivat silloin, kun tämä sinisten lippujen järjestelmä otettiin käyttöön uimavesidirektiivin kohdalla. Me järjestämme myöskin eh, tiedotuskampanjoita, workshop-työryhmiä, seminaareja ja me laadimme myöskin asiakirjoja, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita eh, viemään tätä lainsäädäntöä omaan lainsäädäntönsä. Lisäksi me olemme kehittäneet täytäntöönpanon toimintasuunnitelman ja sen tulisi auttaa jäsenvaltioita niissä tilanteissa, kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet lainsäädäntöä, niin silloin jäsenvaltioiden on helpompi viedä se täytäntöön siihen saakka, kunnes se todellisuudessa kentällä astuu voimaan. Ympäristöoikeuksien edistäminen on myös tärkeä ulottuvuus, jotta kansalaiset ja kansalaisjärjestöt saavat aktiivisen roolin ympäristönsä suojelussa. Kuten te tiedätte, ympäristöasioissa toiminta ja työ, jota kansalaiset ja järjestöt ja kansalaisjärjestöt tekevät, ne ovat aivan erityisen tärkeällä sijalla, jotta tietoisuutta kansalaisten keskuudessa lisätään ympäristöasioihin liittyen ja jotta voidaan kiinnittää hallitustemme huomiota siihen, että olisi hyvä paremmalla tavalla siirtää tätä kansalliseen lainsäädäntöön. Viime vuonna ja tänä vuonna me olemme keskittyneet kahden julkisen osallistumisen direktiivin täytäntöönpanoa. Kansalaisilla on nyt eh, he saavat eh, viedä asioita kansallisten tuomarien käsittelyyn ja kansallisten tuomarien tulisi pystyä tekemään täysimittaista työtä EUn ympäristölainsäädännön parissa. Jotta tämä saavutettaisiin, meillä on hyvien käytäntöjen vaihto-ohjelma, jossa käydään keskusteluja kansallisten tuomarien välillä ja tämä auttaa heitä keskustelemaan näistä asioista ja vaihtamaan tietoja, jotta jotta he sitten voivat auttaa meitä siinä, kun me haluamme saattaa tämän EU-lainsäädännön täytäntöön. Meidän ei tulisi kuitenkaan unohtaa sitä, että kansalliset tuomaritkin ovat täysimittaisia EU-tuomareita ja mitä me sitten voimmekin tehdä kansallisten tuomarien kautta, niin niitä asioita ei tarvitse sitten tuoda Brysselin komission käsitettäväksi. Meillä on jo kaksi eri, erilaista koulutusohjelmaa. Yksi liittyen jätelainsäädäntöön ja toinen naturalainsäädäntöön. Me olemme järjestäneet Liettuassa ja Ranskassa jo seminaareja asioiden tiimoilta ja tulevina viikkoina ja kuukausina järjestetään kolme seminaaria, yksi Saksassa, yksi Sloveniassa ja yksi Isossa Britanniassa. Kesän jälkeen me lisäksi järjestämme konferenssin Portugalissa. Ja tähän konferenssiin osallistuvat espanjalaiset ja portugalilaiset tuomarit palaute näistä workshop-työryhmistä on sen mukaista, että ei ole ainoastaan tarpeellista, vaan myöskin kansalliset tuomarit ovat kovin halukkaita osallistumaan tällaisiin tilaisuuksiin. Mutta tietenkään aina ei ole mahdollista saavuttaa hyvää täytäntöönpanon tasoa yksinomaan kannustamalla jäsenvaltioita hoitamaan omaa tonttiansa ja tästä syystä meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla käyttää tätä meidän täytäntöönpanoa koneistoamme. Tällä hetkellä me keskitymme neljään painopistealueeseen lainsäädännön noudattamisen saralla ja kaksi niistä juontaa juurensa Lissabonin sopimukseen. Ensimmäinen liittyy tapauksiin, joissa lainsäädännön täytäntöönpanotoimien suorittamatta jättäminen. Toinen liittyy siihen, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita ei ole pantu täytäntöön. Eli jos jäsenvaltio ei täytäntöönpane ensimmäistä tuomiota, niin sitten se mitä me pidämme tärkeänä, ja tämä on iso ja tärkeä tehtävä, esimerkiksi Natura-nettisivuston luominen, niin tällaiset järjestelmälliset rikkomukset, esimerkiksi se, että laittomia kaatopaikkoja siedetään tai se, että ei ole kunnollisia järjestelmiä, jotta kaupunkivesiä saataisiin puhdistettua. Ja sitten rikkomukset, jotka koskevat suuria infrastruktuuriprojekteja ja aivan erityisesti se, että ei ympäristöllistä vaikutusarviointia tehdä tai ei oteta huomioon olemassa olevia Natura-alueita. Ja jos me asetamme nämä tapaukset etusijalle, niin silloin me saamme maksimaalisen hyödyn, joka koskettaa maksimaalista määrää kansalaisia. Me olemme käsitelleet kaikenlaisia tapauksia, jossa on kysymys ympäristöinfrastruktuurin puutteista, esimerkiksi kaatopaikkasuunnitelmat, juomavesisuunnitelmat. Ja hyvä esimerkki oli tämä Etelä-Italian jätekriisi, joka räjähti käsiin vuonna 2007 ja tuolloin me käynnistimme rikkomusmenettelyn välittömästi ja vasta vuosi sen jälkeen, kun tämä menettely käynnistettiin, vasta tuolloin tapaus vietiin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja voin kertoa teille, että tuomioistuimen tuomiota odotetaan ensi viikolla 4. maaliskuuta sellainen, sellaisen pitäisi olla tulossa. Samaan tapaan me olemme käsitelleet myöskin rikkomuksia, jotka liittyvät kaupunkivesien käsittelyä koska vesien käsittelylaitosten puuttuminen on suurin tekijä siinä, että me emme ole eh, juomavedessämme saavuttaneet riittävää tasoa Euroopassa. Me olemme tällä sektorilla suht tyytyväisiä, koska me onnistuimme saamaan reaktioita usealtakin jäsenvaltiolta, Belgialta, Italialta, Ranskalta, Portugalta, Espanjalta ja Isolta Britannialta. Se, että perustetaan juomaveden puhdistuslaitokset, niin se vaatii suuria investointeja ja aikaa, ja tästä syystä me kannustamme jäsenvaltioita käyttämään yhteisön rahoitusta. Silloin aikataulu luodaan, lu, lyödään lukkoon ja meillä on toimintasuunnitelmat ja täten jäsenvaltiot voivat raportoida meille, missä täytäntöönpanon suhteen ollaan menossa. Joissakin tapauksissa kuitenkin oli liiallisia viivästyksiä näiden laitosten korjaamisessa enkä usko, että meidän täytyy toista kertaa näitä viedä tuomioistuimen käsittelyyn emmekä todennäköisesti joudu sakkoja asettamaan. Sitten me pyrimme aina siihen, että me tehokkaasti ja ajankohtaisesti käsittelemme kansalaisten huolenaiheita ja näissä asioissa me pyrimme innovatiivisuuteen, me pyrimme siihen, että me käytämme tällaista koehankejärjestelmää, joka on tällainen nopean ratkaisun järjestelmä, jonka komissio on luonut, jotta mahdollistettaisiin se, että hallitukset ja huolestuneet kansalaiset löytävät nopeasti ratkaisuja ongelmiinsa. Kuitenkin jos ongelmaa ei riittävän ajoissa saada aikaiseksi, niin silloin me ryhdymme hoitamaan omalta osaltamme tätä asiaa. Me olemme myöskin, meillä on kollegoja tietyissä pääkaupungeissa ja nämä kollegat toimivat välikäsinä suhteissamme hallintoon paikallisella ja alueellisella ja myöskin kansallisella tasolla ja myöskin suhteissamme kansalaisiin ja kansalaisjärjestöihin. Ja täten ongelmia ratkaistaan nopeammin kuin mihin pystyisimme Brysselistä käsin. Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että kyllä komissio on onnistunut saavuttamaan huomattavia edistysaskeleita, mutta edelleenkin ympäristön tila Euroopan unionissa ei anna meille mahdollisuutta omahyväisyyteen. Meillä on edelleen huomattavia haasteita jätehuollossa, vesihuollossa, ilmanlaadussa ja myöskin ympäristön suojelussa. Jos me otamme huomioon sen, kuinka huomattavia nämä haasteet ovat, niin olen täysin vakuuttunut sen suhteen, että teidän työnne Euroopan parlamentin jäseninä äh, te työstätte sekä tätä päätöksentekopuolta että te työstätte näitä asioita siinä, kun te painostatte komissiota tekemään paremmin oman työnsä täytäntöönpanossa. Ja tämän kautta tämän ympäristövaliokunnan työ on todella arvokasta ja se mahdollistaa sen, että me voimme olla varmoja siitä, että kunnianhimot pysyvät korkealla tasolla, kun me pyrimme saavuttamaan parhaan mahdollisen tason tälle yhteiselle eurooppalaiselle ympäristöllemme. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset teille, rouva Butchella, tästä kertomuksestanne, mitä tulee unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Me mielellämme vastaamme teidän pyyntöönne pitää komissio tiukoilla, mitä lainsäädännön täytäntöönpanoon tulee. Parlamentti on erittäin kiinnostunut tästä asiasta ja myös hyvin kunnianhimoinen. Eihän siinä ole mitään järkeä, että me teemme lainsäädäntötyötä yhdessä, mutta sitten tätä lainsäädäntöä täytäntöön pannaan hyvin eri tavoin oikeudellisella alueellamme. Ja sehän ei tietenkään ole tarkoitus ja oikein. Joten äh, kyllä meidän todella täytyy kaikissa 27 jäsenvaltiossa päästä tilanteeseen, äh, joka on sama kaikissa. Oli muuten hyvä kuulla, että Lissabonin sopimus mielestänne merkitsee edistystä tässä asiassa ja ylipäätään ympäristölainsäädännön äh, täytäntöönpanon nopeutumisessa. Tehän totesitte, että menettelytavat ovat nyt nopeammat ja voidaan antaa sakkorangaistuksia. Yleensähän se hiukan kirpaisee, jos sakkoa joutuu maksamaan ja jos muuten ei toimijoita saada liikkeelle, niin rangaistuksen uhalla sitten saadaan. Ehkäpä voisitte muuten lopuksi vielä sanoa sanasen tuosta, mitä on tapahtunut Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. On aivan totta, että yhteistyö jäsenvaltioiden ja eri toimijoiden kanssa on välttämätöntä ennen kuin mihinkään pakkotoimiin ryhdytään. Kun ajatellaan äh, juuri äh, myös tuomarien äh, kouluttamista ja muiden hallinnossa niin alueellisella kuin paikallisellakin tasolla toimivien kouluttamista. Olette mielestäni aivan oikeassa, kun toteatte, että nämä henkilöt, jotka todella jäsenvaltiossa ovat vastuussa täytäntöönpanosta, heidän kouluttamisensa on tärkeää. Tässä on tehty todella yhteistyötä hyvin laajalti. Jätteet on ongelma, samoin vesien suojelu. Nämä ovat niitä paratiesimerkkejä suurista puutteista. Kun tämän viimeisimmän kertomuksen luen, tämähän on vuodelta 2008 ja jo kertomus numero 26. Sivulla 4 toteatte, että 55 prosenttia vaaditusta täytäntöönpanosta myöhästyi vuonna 2008, eli siis yli puolet täytäntöönpanosta toteutui myöhässä. Ja tämä ei kyllä ole todellakaan toivomamme tilanne. Olimme pyytäneet teiltä kertomusta sen saimme. Nyt en tiedä, olisiko kollegoilla kysyttävää, ehkä suosituksia. Linda Mäkävän ensimmäisenä. Yes, question to the commission. Thank you for this, um... Kiitän komissiota tiedosta. Lissabonin sopimuksessa, sopimuksen mukaan meidän en näe puhuja olisi ehkä hyvä, että hän olisi edessä. Ah, siellä hän onkin. Saimme hyödyllistä tietoa, joka oli kyllä hiukan yleistä, yleisluontoista. Puhumme tänään myöhemmin kansallisten parlamenttien osasta. Äh, informoidaanko kansallisia parlamentteja Myös niissä täytyy tietää tästä asiasta, että 55 prosenttia täytäntöönpanosta tapahtui myöhässä. Ihmisistä tuntuu siltä, että heti kun jotakin laitetaan täytäntöön, tulee jälleen muutoksia – Haluaisin Haluaisin kysyä, miten tämä vaikuttaa jos puolet jäsenvaltioista ainoastaan on laittanut täytäntöön asian, jatketaanko asia silti vai ollaanko joustavia? Kiitoksia sitten Dagmar Rothberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu, hmm, tämä keskustelu on mielestäni lähestulkoon absurdia. Siis meillä on lainsäädäntömenettely käynnissä, lainsäädäntömenettely, joka yleensä viedään läpi kahdessa vuodessa kahden käsittelyn kautta. Ei se ole ollenkaan huono tulos. Samanaikaisesti työskentelevät neuvostotyöryhmät, jotka valmistautuvat tämän uuden lainsäädännön tulemiseen. Ja sitten kaikki toimielimet ovat tehneet työnsä valmiiksi ja toteavat tämän jälkeen, että eivät jäsenvaltiot haluakaan tätä lainsäädäntöä. Joten No niin, Rova Bucella on erittäin ymmärtäväinen henkilö ja hän, niin kuin muutkin komission virkamiehet usein, on kovin ymmärtäväinen jäsenvaltioiden suhteen, mutta jäsenvaltiot eivät kerta kaikkiaan halua lainsäädäntön täytäntöönpanoa. Ne kyllä lykkäävät ja viivyttelevät hinnalla millä hyvänsä. Joko toteavat, että eh, niin, voi voi, tämä on niin kovin hankalaa. Tämä on nyt, riippuu osavaltioista, näin ainakin Saksassa tai muualla toteavat, että voi voi sentään komitologian menettelyn vuoksi meidän on nyt kovin hankala tietää, että miten tässä oikein edetään. Siis paljas tosiasia on nyt se, että 7-80 prosenttia jäsenvaltiot eivät edes halua täytäntöönpanna. Ja mielestäni on kyllä aika mielenkiintoista todeta, että kun nyt esimerkiksi toissa viikolla Strasburgissa hyväksyimme uuden komission, hyväksyimme samalla päätöslauselman, josta oli neuvoteltu komission puheenjohtaja Barroson kanssa. Ja siinähän kyse oli siis toimielinten välisestä sopimuksesta. Ja osa tätä päätöslauselmaa oli se, että Euroopan parlamentin tulee saada kattavat tiedot rikkomismenettelyistä. Tällä hetkellä näitä tietoja saamme, jos ollenkaan, niin hyvin hitaasti. Ja on jäsenvaltioita, jotka Koreperin kokouksissa heti kokousten päätyttyä ovat todenneet, että komissioko tässä nyt uskaltaa antaa parlamentille tietoja siitä, mitkä jäsenvaltiot eivät täytäntöönpano yhteistä lainsäädäntöä. Kyseessä on asiakirja, jonka minä sain laitonta tietä käsiini. Enhän minä tätä tietoa tietenkään virallista kanavaa pitkin saanut olisi minun tietenkin tiedot pitänyt saada. Nämä tiedot menivät muun muassa oman kotimaani Saksan liittopäiväedustajille. Mutta joka tapauksessa siis yksi merkittävimpiä kritiikin kohtia on se, että jäsenvaltiot eivät halua tietoa rikkomusmenettelyistä Euroopan parlamentille. Siis onpa tämä nyt kyllä uskomatonta. Useinhan, niin ja puheenjohtaja tekin viittasitte tähän, usein nämä rikkomusmenettelyt ovat juuri liittyneet esimerkiksi jätehuoltoon, vesi, vesien saastumiseen ja niin edelleen. Jäsenvaltiot joko eivät täytäntöönpano tai valvo täytäntöönpanoa ja tilanteen kehittymistä. On aivan totta, että meidän täytyy tukea jäsenvaltioita, niin kuin Rouva sanoi. Mutta sitten kun lainsäädäntö on olemassa, niin kaikkien 27 jäsenvaltion on se täytäntöön pantava ja sitä kunnioitettava aivan yhtä lailla. Joten te sanoitte, että nyt menettelystä tulee nopeampi. Ja siksi kuulisinkin teiltä mielelläni, rova Butchella, mitä sitten? Eikö tämä nyt ole ihan yksinkertaista ja helppoa? Esimerkiksi lainsäädännön täytäntöönpanon on toteuduttava ensimmäinen kolmatta 2010. Eikö nyt ole maailman helpoin asia teidän sitten äh, kaksi viikkoa myöhemmin äh, kysyä jokaiselta jäsenvaltiolta, että miten täytäntöönpano on sujunut. Ja jos sitä ei ole toteutettu, niin miksei. Ja sitten kun teillä on 15. maaliskuuta 2010 tämä kirje, te kirjoitatte jäsenvaltioille, että no niin, vahvistakaa, että täytäntöönpano on toteutunut. No, sitten he kirjoittavat, ei, emme nyt vielä olla ehditty. Sitten te kirjoitatte, ai eikö, miksei, no koska sitten. Ja sitten täla, tällaista pallottelua käydään vuosi puolitoista. Eikö nyt voisi olla hieman tiukempi menettelytapa? Hyvänen aika sentään, eivätkö nämä määräajatkin nyt voisi, voisi olla lyhyempiä näinä sähköpostien aikoina. Ja viimeistään kuusi kuukautta Ähm, lainsäädännön täytäntöönpanan määräajan umpeutumisen jälkeen rikkomusmenettely ja rangaistus. No niin, tämä puheenvuoro ei ollut niin ystävällinen jäsenvaltioiden suhteen. On aivan totta, että <laughs> ensin sovitaan yhdestä, yhteisestä lainsäädännöstä ja sitten he alkavat pelata pelejään, eivätkä kuitenkaan täytäntöönpane näitä lakeja ja vuosia menee hukkaan meillähän on ennakkovaroitusjärjestelmä ja minua kiinnostaisikin tässä yhteydessä kuulla, minkälainen ennakkovaroitusjärjestelmä voisi olla, kun meillä kerran on päivämäärät tiedossa. No, 2010, tähän viittasi Rova Rootteiden äsken, ensimmäinen kolmatta, mutta entäpä sitten 2011-2012? Kyllä meillä nyt varmasti voisi olla selkeä järjestelmä siitä, että kuka on tehnyt työnsä ja kuka ei. Um, Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta ehkä voin olla hieman helläsanaisempi. Monet jäsenvaltiot eivät halua saattaa näitä täytäntöön ja usein syy, syyt eivät välttämättä ole niitä oikeita. Ne kuulostavat aina, aina hyviltä. Minun mielestäni tätä aikajanaa tulisi hieman tiivistää jotta, koska parlamentin jäseninä me olemme jatkuvasti vaalipiiriemme ja kansallisten parlamenttien valitusten välissä ristitulessa, eli jotakin täytyisi tehdä. Kaikki jäsenvaltiot, monet jäsenvaltiot, mutta eivät kaikki, ne eivät vain halua täytäntöönpanoa suorittaa, ne viivyttävät ja meidän täytyisi tietää, mitkä jäsenvaltiot ovat niitä, jotka eivät toimi sen takia, että ne eivät halua toimia ja sitten joillakin saattaa ehkä olla ihan vakavasti otettavia työ, syitä siihen, miksi täytäntöönpanoa ei ole suoritettu ajallaan. Kiitoksia ja sitten Tremopoulos, olkaa hyvä. Yeah. You want to speak? You have to... Teidän täytyy avata mikrofoni, jos haluatte puhua. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin eh, esittää kysymyksen aiheesta, joka liittyy Kreikkaan ja siihen, että se on Euroopan unionin tuomioistuimen toimesta tuomittu sen takia, että meillä on tuhansia laitteita laittomia kaatopaikkoja, joita ei valvota millään muotoa. Tämä tapahtui vuonna 2005 ja tämä on hyvin vakava ongelma meillä Kreikassa, eikä sitä ole vielä ratkaistu. On mielipiteitä ja siitä, miten tähän ongelmaan tulisi puuttua, miten se tulisi hoitaa ja mitä seuraamuksia on tällä tilanteella. So, Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten rouva Butchella. Aha, rouva Rosbach vielä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä tulee, niin kädet ylös. Muuten rouva Butchella saa viimeisen sanan. Lista over hvilke lande, der ikke har styr på deres ulovlige... Kiitoksia. Kun ajatellaan sellaisia maita, jotka eivät pidä järjestyksessä laittomia ää, ähm, kaatopaikkoja, niin entäpäs nämä? Ja, äh, vielleicht wenn Sie da nochmal sagen, ob so ein... Niin, onko todella jonkinnäköistä kerättyä tietoa siitä, mikä lainsäädäntö on täytäntöön pantu mitä ei ja ketkä ovat tässä pahimpia ää, syyllisiä. Butchella. Thank you for... Kiitoksia kommenteista. Kiitos kaikista rakentavista kommenteista. Yritän vastata eri kommentteihin. Mitä tulee kansallisiin parlamentteihin ja komission kommunikaatio niiden kanssa. Se ei ole meille helppoa. Ei ole helppoa löytää aikaa ja tilaisuutta siihen, että keskustellaan kaikkien 27 kansallisen parlamentin kanssa. Hyvin usein lainsäädäntöä siirretään alemmille tasoille, paikallistasolle. Eli meidän pitäisi silloin olla yhteydessä yli 120 paikallishallintoon. Jos tämä olisi mahdollista, tekisimme sen mielellämme. Se ei kuitenkaan ole pääsääntö. En sulkisi pois sitä tulevaisuudessa, että kansalliset parlamentit ottaisivat enemmän aktiivisen roolin myös täytäntöönpanossa siis. Mitä tulee soveltamiseen? olemme huomanneet aikaisemmin, että hyvin usein me komissiossa huomaamme, että kun lainsäädäntö on täytäntöönpantu, se kansallisten parlamenttien missions No tätä me emme ehkä komissiona ole toimineet riittävän aktiivisesti ja tästä syystä me olemme nyt laatimassa tällaisia lainsäädännön siirtämisaikatauluja jäsenvaltioiden kanssa, jotta me voimme seurata sitä, kuinka pitkälle ne ovat päässeet ja missä on vielä puutteita. Sitten vastauksena Roa Roth Perendille. Totta tosiaankin samana päivänä kun tämä määräaika on kulunut umpeen ja kun pääsihteeri komissiossa ei ole saanut näitä täytäntöönpanotoimista ilmoitusta jäsenvaltioista, niin silloin juridisiin toimiin ryhdytään automaattisesti. Se, tämä menettely käynnistetään välittömästi. Ei tarvita mitään kirjeitä eikä mukavia vastauksia. Täytäntöönpanossa toimiin ryhdytään välittömästi. Ja tässä mennään niin pitkälle kuin tarve vaatii. Meillä on horisontaalista siirtymää näissä rikkomuksissa ja monesti jäsenvaltiot välittömästi hoitavat asiaa, mutta minun täytyy tunnustaa, että meillä on ongelmana tarkistaa se, että nämä täytäntöönpanon menetelmät ovat olleet asianmukaisia, mutta tämä on asia erikseen hyvin usein saamme täytäntöönpanoa menetelmiä alueelliselta tasolta. Ja tässä sitten moninkertaistuvat nämä täytäntöönpanomenetelmät ja meidän täytyy edelleen velvollisuutemme takia tarkistaa se, että nämä keinot ovat linjassa EU-lainsäädännön kanssa. Ja tässä ehkä olette oikeassa, tähän kuluu aikaa. En osaa sanoa kuinka paljon. Me toimimme niin hyvin kuin mahdollista, mutta ehkä emme riittävän hyvin tässä asiassa. Ei minulla ole mitään ongelmaa sen suhteen, että myöntäisin sen, että tähän kuluu aikaa. Mutta mitä noudattamatta jättämiseen tulee, niin me menemme asioissa eteenpäin hyvin suorasukaisella tavalla ja me käynnistämme rikkomusmenettelyn olette ehkä oikeassa siinä, kun puhutte tästä ping-pong-pelistä ja huonosta äh, lainsäädännön noudattamisesta, mutta tämäkin on asia erikseen. Sen verran haluaisin sanoa. Sitten avoimuuden puute suhteessa Euroopan parlamenttiin meitä sitovat olemassa olevat säännöt, jotka liittyvät siihen, mitä me voimme sanoa, mitä, me voimme, mitä tietoa voimme siirtää, minkälainen on asiakirjojen saatavuus. Ja me pyrimme noudattamaan sääntöjä niin hyvin kuin mahdollista, ja me noudatammekin sääntöjä. Nyt me olemme tehneet päätöksen siitä, että kun rikkomusmenettely käynnistetään ja jos kyse on suuresta rikkomuksesta, niin silloin meillä on tapana ollut julkistaa lehdistötiedote rikkomusmenettelyn jokaisessa vaiheessa, koska nämä lehdistötiedotteet pähkinänkuoressa kertovat sisällön siitä, mitä ovat komission syytökset jäsenvaltion suuntaan, niin se mahdollistaa myöskin sen, että tätä, tämä asia saa julkisuutta. Sitten sanoisin, että jos halutaan tulostaulukoita, no ne löytää helpoiten vuosikertomuksista. Ja mitä tulee tilastotietoihin ympäristöpääosastolla, niin joka vuosi me julkistamme vuosittaiset tilastotietomme rikkomuksiin liittyen. Ja jos käy nämä tilastotiedot läpi, niin sieltä näkee, sen, kuinka nopeasti tai kuinka hitaasti asioiden käsittely on edennyt ja miten tämä järjestelmä toimii. Haluaisin jälleen kerran mainita tämän Etelä-Italian jätetapauksen, jossa alle vuodessa komissio siirsi tämän tapauksen tuomioistuimen käsitettäväksi ja nyt alle kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämä tapaus siirrettiin tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin me tulemme saamaan ensi viikolla tuomion. verrattuna normaaliin toimenpiteeseen, niin tämä on ollut todella nopea toiminta. Eli tämä on tämä järjestelmä parhaimmillaan. Sitten tämä viimeinen kysymys, joka liittyy laittomiin kaatopaikkoihin Kreikassa. No tässä sanoisin, että tämä on tyypillinen tapaus, jossa ratkaisu vaatii huomattavaa rahoitusta, koska se vaatii huomattavaa infrastruktuuria. Ja aivan erityisesti tässä tapauksessa me Kreikka käytti Euroopan unionin alueellisia varoja jotta se voisi luoda tarvittavan infrastruktuurin ja me valvomme tällä hetkellä uusien jätteiden hallintajärjestelmien perustamista Kreikassa. Ja me olemme, sinne on tulossa uusia kaatopaikkoja. Jos me olemme sitä mieltä, että oikeustoimiin tulisi taas ryhtyä, niin näin me sitten teemme. Mutta tällä haavaa me hyvin tiivisti pidämme silmällä ja valvomme sitä, että tämä sovittu aikataulu pitää että hallitus kunnioittaa sitä. Nyt tämän myötä olen yrittänyt vastata näihin eri, eri esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Me kiitämme teitä Rouva Butchella ja rohkaisemme teitä jatkamaan tätä tärkeää työtänne ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan suhteen. Varmasti palaamme vielä asiaan ja toivomme, että tulette vieraaksemme toistekin kertomaan meille taas seuraavista vaiheista. Kiitoksia. Ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin kohtaan 21. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu uudelleen laadittu toisinto. Äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ja koskee hyvin monia. Esittelijämme on Karl-Heinz Florence, joka on minulle toimittanut materiaalia. Vuodesta 2003 tämä direktiivi on ollut voimassa ja kolme jäsenvaltiota on saanut täytäntöön pantua Nolla prosenttia kolmessa vuodessa, eli siis vuoden 2006 loppuun mennessä ne eivät ole tehneet yhtään mitään. Joten kyllä varmasti on tarvetta uudelleen laadintaan. Karl-Heinz Florence alustaa meille tästä aiheesta ja kertoo, miten voisimme parantaa tätä komission ehdotusta. Ole hyvä. No kiitoksia herra puheenjohtaja. Mehän emme olleet äh, alun perin sopineet äh, tästä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. No, joka tapauksessa tähän lainsäädäntöön äh, liittyy aika monia puutteita, kun 2001-2002 tätä lainsäädäntöä määrittelimme. Olimme tuosta myös tuolloin tietoisia, koska tämä oli ensimmäinen kerta maailmassa, kun tällaisen sääntelyyn edes pyrittiin ja jäsenvaltiot yksimielisesti totesivat, ei käy, ei mahdollista, emme voi, emmekä erityisesti ainakaan halua. Näin on edelleen tänä päivänä ja siksi minulla ei olekaan mitään estoja esitellä teille tätä kuvausta siitä, että jotkut unionin pitkäaikaiset jäsenvaltiot, siis 15 unioniin kuuluvat valtiot, reippaasti osoittavat nollan prosentin tasoa, jollakin on yksi prosenttia, jollakin 0,3 prosenttia. Siis on tämä nyt aivan järkyttävää. Tämä on hyvin järkyttävää myös Euroopan parlamentille, sillä me kyllä aikoinaan me ponnistelimme suhteellisen kovasti saadaksemme tätä lainsäädäntöä jaloilleen. Ja jotkut jäsenvaltiot, omani mukaan lukien, ovat kerta kaikkiaan äh, jättäneet tekemättä yhtään mitään. Ja kyllä se nyt vaan niin on, että kun me olemme tätä lainsäädäntöä yhdessä neuvoston kanssa valmistelleet, niin täytyy se nyt hyvänen aika saada myös täytäntöön pantua. Ei voi olla näin. Joten älkäämme nyt, hyvät naiset ja herrat, kiistelkö sitä, että pitääkö 65 vai 66 prosenttia määrätä tavoitteeksi, tai 60 prosenttia. Älkäämme nyt lähtekö tähän kiistaan, vaan lähtekäämme nyt keskustelemaan sitä, että saamme vihdoinkin myös jäsenvaltiot ruotuun niin, että kollegamme jäsenvaltiossa lähtevät tähän mukaan. Esimerkiksi Itävalta on erinomainen esimerkki, ilahduttava. Ja sitten Itävallan naapurissa on tehty aivan toisin päinvastoin. Ja voitte kyllä kuvitella, että hyvin paljon romua dumpataan siihen maahan, joka ei ole tehnyt yhtään mitään. Halvaksi tulee. Ja kyllä tämä on myös erittäin epäreilua, epäreilua paitsi ympäristön kannalta myös ajatellen äh, ylipäätään äh, raaka ainehuoltoamme ja sitä, ettei raaka-aineita nyt vaan päästetä käsistämme ties minne. Joten kyllä tässä, niin, niin ja tähän liittyy myös tietenkin jätehuoltodirektiivi, samoin kuin tämä sähkö- ja elektroniikka laiteromudirektiivi sellaisenaan. Ja kyllä mielestäni jätehuoltodirektiivin tulisi olla nimensä tasalla, eli huoltaa todella näitä jätteitä. Nyt siinä on reikiä yhtä paljon kuin sveitsiläisessä juustossa. On aivan varma, että jäsenvaltiot tulevat hyviäkin perusteluita esittämään eh, siitä, miksi vaikkapa tämä rekisteröinti edelleen täytyy toteuttaa erikseen kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Mutta meillä on yhtenäiset sisämarkkinat. Tästä haluaisin teitä muistuttaa. Ja on se kyllä hämmästyttävää, että kaikki voidaan, uudet tuotteet voidaan kyllä myydä, vaikka on 27 eri ALV-järjestelmää, mutta sitten kun nämä tuotteet pitäisi palauttaa käytettyinä, niin mikään ei olekaan enää mahdollista. Ja komissiollakin on niin kovasti tehtävää. Oma kotimani ei todellakaan ole, sillä ei ole puhtaita jauhoja pussissaan se haluaa uudelleen kansallistaa jätehuoltoa, mutta se satuttaa sisämarkkinoitamme hyvin katkerasti. Ja kyllä minä ymmärrän, että me tässä nyt enää takautuvasti voi toimia, mutta kyllä meidän tulevaisuudessa täytyy päästä tilanteeseen, jossa pieni äh, lampun tuottaja, ajatelkaa nyt, pieni lampuntuottaja joutuu ilmoittamaan tuotteensa pienen lampunsa 27 eri järjestelmään ja niin edelleen. Hyvänen aika sentään. Kyllä minä olen sitä mieltä, että tilanteeseen on nyt saatava muutos. Ja kun ajatellaan näitä palautusjärjestelmiä ja tätä rahoitusta, kyllä minä ymmärrän, että ei tämä helppoa ole eikä mitenkään yksinkertaista, mutta jos me nyt onnistumme toimimaan uusien tuotteiden suhteen, vaikka on 27 eri ALV-järjestelmää, niin kai nyt voidaan sitten näiden käytettyjenkin tuotteiden suhteen toimia yhtä lailla. Ja nyt, jos tämä on kerran yritysten vastuulla yritykset tätä kauppaa käyvät, niin eh-, ehkä ne voisivat sitten katsoa, miten palautusjärjestelmä voitaisiin saada aikaan. Tiedän, että monet ovat eri mieltä kanssani, mutta tässä kysymyksessä ö, olen kyllä aika jämähtänyt kantaani. Hyvät naiset ja herrat, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa dramaattisesti. Vuonna 2005 sitä oli 8,5-9 miljoonaa tonnia, mutta vuonna 2020 jo 12 miljoonaa tonnia, eli lähes 150 prosentin kasvu. No en minä tätä määrää niinkään pelkää, mutta minä pelkään sitä, että kaikki tämä, nämä raaka-aineet menevät hukkaan. Vuonna 2006 myytiin miljardi puhelinta ja vuonna 2008 jo 1,8 miljardia kännykkää. Ja jos nyt ajatellaan, että vain miljoonassa kännykässä on 250 kiloa HPA, 50 kiloa kultaa, 9 kiloa palladiumia ja, ja kilokaupalla kuparia, niin kyllä kai se nyt ymmärtää helpostikin, että nämä äh, raaka-aineet menevät hukkaan. Ja tästä kärsivät sitten viimeistään, jos se meni meidän lapsemme ja tulevat sukupolvet. Joten kyllä äh, tässä toimintaa tarvitaan. Ja afrikkalaiset ovat hyvin vaarallisessa tilanteessa näitä materiaaleja sitten suojaamattomissa olosuhteissa kierrättäessään. Eli kyllä meidän täytyy myös pysäyttää laiton maasta vienti. Mutta se on mahdollista vain, jos vihdoinkin teemme jäsenvaltioille selväksi, mikä niiden vastuu on. Vain jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ainoastaan voivat saada selville ja todeta, kuinka monta prosenttia romusta kerätään. No itse haluaisin antaa tämän yritysten tehtäväksi, mutta myönnettävä se on, että eivät jäsenvaltiot, niin ei siis komissio, puhujakorja, komissio ei voi kääntyä suurten sähkökonsernien puoleen, vaan jäsenvaltioiden puoleen. Ja jäsenvaltioiden on tiedettävä, jätehuoltodirektiivin sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin pohjalta, mikä tämä kerättävä osuus on. Tunnettu eurooppalainen instituutti, jonka nimeä en nyt satu muistamaan, teki viimeisten kahden vuoden aikana tutkimuksen ja totesi, että neljästä sadasta viedystä kontista 380 oli laittomia 380 400 Euroopan unionista lähteneestä kontista oli laittomia. Eli että niiden paperit eivät olleet, kun, eivät olleet kunnossa. Kyse ei suinkaan ollut käytetystä, mutta vielä käyttökelpoisesta tavarasta, vaan kyse oli romusta. Ja ne haluttiin kuljettaa Euroopasta pois. No, tässä meillä on tietenkin suuri etu. Meidän ei tarvitse osoitella sormellaan yhtäkään jäsenvaltiota. Ne ovat kaikki ihan yhtä syyllisiä. Ei tarvitse sanoa, että tuo, tuo ja tuo, vaan tämä koskee yhtä lailla kaikkia. Ja valvonta on aivan surkeaa. Ulkovarojen valvonta on aivan surkealla tolalla. Singaporessa on satoja satoja aluksia, ähm, jotka seilaavat sinne romua täynnä. Ja Tämä rumu sisältää paljon arvokkaita raaka-aineita. Tämä laiton maastavienti on siis todella suuri ongelma. Komissio on siis ehdottanut 65 prosentin keräystavoitetta, enkä minä tätä nyt kyseenalaista. Ei sitä mielestäni tule ainakaan laskea, vaikka joillain mailla onkin ongelmia. Mutta joka tapauksessa nämä korkeat kiintiöt johtavat siihen, että jäsenvaltioiden on vihdoinkin alettava valvoa, mitä tapahtuu, koska ne eivät tällä hetkellä valvo ainakaan tarpeeksi. Ja nämä rahdit EU-sta poispäin ovat todella suuri ongelma. Ja vastuuntuntoa tässä nyt jäsenvaltioissa kyllä kaivataan kipeästi. Valvontaa, valvontaa sanon minä. Siis valvonta on tärkeää, korkea keräystaso ja myös maasta viejien on todistettava, että laitteet ovat edelleen toimivia. Jos ne eivät ole toimivia, niitä ei saa viedä EU-sta yhtään mihinkään. Joten tästä todistustaakasta olemme keskustelleet hyvin intensiivisesti komission kanssa ja komissio oli suureksi avuksi keskustelussa. Mitä näihin keräyspisteisiin tulee, no tässä voi olla joka erilaisia käsityksiä ja arvioita. Itse pidän kiinni ehdotuksesta, jonka tuolloin jo teimme, että laitteet tulee viedä kunnalliseen keräyspisteeseen ja yritykset sitten maksavat niistä. Sanon tämän, koska uskon, että kuluttajalla, jolla on vaikkapa jääkaappi tai pakasti, niin kyllä tällä kuluttajallakin nyt jotain äh, vastuuta on. Ja jos äh, hänen ei tarvitse jos hänen ei tarvitse tehdä muuta kuin äh, heittää jääkaappi ulkoovelle niin, että joku tulee sen hakemaan, niin kohta ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, että häneltä haetaan hammasharjakin kylpyhuoneesta, kun hän tarvitsee uuden. Joten kunnolliset keräyspisteet No niin, sitten tiedottamisvelvollisuus, no sekin on aivan onnettomalla tolalla. Äh, ihanassa maassa, josta perheeni on kotoisin, kukaan ei edes tiedä, missä keräyspiste on. Ja jos joku ei tiedä, missä keräyspiste on, niin hän ei varmaankaan tiedä, mihin viedä nämä keräämänsä tuotteet, tavarat. Joten kyllä meidän täytyy todella tehdä vielä kovasti työtä. Komissio oli suureksi hyödyksi määrittelmiä muotoiltaessa. Ja jos mitään keräyspisteitä ei ole ja niistä ei tiedoteta, niin jäsenvaltioidenkin on hyvin vaikea sitten laskea, mikä keräysaste on. Eli kyllä tässä vaikea on ollut ja jäsenvaltiot ovat kerta kaikkiaan poikotoineet koko hanketta. Sitten tässä on koko joukko näitä laiteluokkia ja jos menee jalkatyöhön tuonne yrityksiin, voi todeta, että byrokratia on aivan liikaa. No nyt ö, olen ehdottanut, että ö, laiteluokkia vähennetään kymmenestä viiteen, koska jokaiseen luokkaanhan liittyy sitten oma byrokratiansa ja pitää katsoa, että mitä minkäkin laiteluokan puitteissa on tapahtunut, joten minä olen ehdottanut siis viittä laiteluokkaa kymmenen sijaan pienet kylmälaitteet, näytöt, ja niin edelleen ja niin edelleen. Komissio on käsittääkseni ihan samalla linjalla kanssani. Mutta tietenkin on ihmisiä, jotka ovat aivan eri mieltä ja haluavat pikemminkin 15 kuin 5 laiteluokkaa. Täytyy katsoa, että mihin puuhun tästä pitkä, sitten päästään. No, sitten me kävimme keskustelua Rova Brentin Van Brentin kanssa. hän oli tuolloin varjoni hän äh, sitten äh, häipyi ministeriksi, mutta nyt hän on jälleen palannut. Ja täytyy sitten tietenkin myös katsoa, että mitä kansalaiset ovat mieltä. Eli jos kansalaiset eivät tätä hyväksy, niin ehkäpä meidän pitäisi pohtia uudelleen asiaa. On myös perusteluita, jotka toteavat, että no tehdään tästä vapaaehtoista. No juu. Sitten standardit, äh, jotka liittyvät keräykseen, käsittelyyn ja kierrätykseen. No, nämäkin täytyisi mielestäni määritellä paremmin tässä direktiivissä, mitä kierrätys esimerkiksi oikeastaan tarkoittaa. Tähän ei vielä ole riittävästi puututtu. Ja lopuksi, ja sitten tässä jo lopettelenkin puheenjohtaja, lopuksi vielä toteaisin, että Tämä on nyt ihan ensimmäinen kerta ainakin itselleni, kun kyse on uudelleen laaditusta toisinnosta. Ja käsittääkseni vain niiltä osin, kun komissio hyväksyy parlamentin toimet, parlamentti toimi voi ryhtyä, niin Dagmar, minun oikeuskäsitykseni on joka toisenlainen. Minä luulin, että se olisi päinvastoin, että komissio tekee mitä parlamentti haluaa, mutta nyt se taitaakin olla niin. Eli vain ne tekstin osat, joissa on harmaa pohja, vain niihin me saamme pohtia, puuttua, muihin emme. Voi hyvä luoja, nyt minua muistutettiin, että unohdin yhden asian. Niin en muuten tiedä, miksi Vi on aiemmin järjestetty Rossissa tai päinvastoin, en minä tiedä. Jos haluatte monimutkaista asioita entisestään, niin tehkää niin. No niin, kiitos. Ja, Kiitokset Karl-Heinz Florenz tästä alustuksesta. Tyytymätön Karl-Heinz Florenz. Hän on hyvin tyytymätön tähän äm, tämänhetkiseen täytäntöönpanoon. No niin, ja Varjo saa nyt puheenvuoron Kathleen van Brent. Thank you well, voorzitter. Um... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös esittelijälle. No niin, taas joudut minun kanssani hommiin. En ollut pyytänyt varjoesittelijyyttä, mutta ryhmäni tätä minulta pyysi. Ehkäpä toivottavasti olen viisaampi kuin viimeksi. Tai ehkä sinäkin, Karl-Heinz, olet viisaampi kuin viimeksi. No niin, tämä Teksti, jonka olet kirjoittanut, on mielestäni hyvä. Olen pitkälti kanssasi samoilla linjoilla myös tarkistuksista. Minun mielestäni tässä ollaan kunnianhimoisia ja pyritään vahvistamaan komission hiukan heikompaa kunnianhimoa. Olen täysin samaa mieltä kanssasi, kun olet järkyttynyt siitä, miten huonosti direktiivi on täytäntöön pantu jäsenvaltioissa. Minäkin olen järkyttynyt, mutta tämä järkytys ei saa johtaa siihen, ettemme olisi entistä kunnianhimoisempia tavoitteidemme suhteen. Haluaisin kuitenkin ehkä nostaa esiin ehdotuksen ja sitten esittelijän tärkeimmät kohdat, ajatella myös oman ryhmäni ensimmäisiä ajatuksia. Meillä ei ole mitään valmiita tarkistuksia vielä, saimmehan tekstin vasta nyt. Itse olen koordinaattoreille ja puheenjohtajalle kiitollinen siitä, että määräaikatarkistuksille on samaan aikaan ROS-direktiivin kanssa. Mielestäni näitä tulisi käsitellä rinta rinnan, ei siksi, että asiat liittyisivät sillä tavalla toisiinsa, tai siis ne liittyvät kyllä toisiinsa, mutta ei minä tarkoita, että ne nyt aivan, aivan kaksosiakaan ovat. Meidän täytyy muistaa pitkän aikavälin tavoitteemme, ja mitä meihin tulee, niin pitkän aikavälin tavoite on kahtalainen. Ensinnäkin, miten onnistumme pitkällä aikavälillä siinä, että valmistajat valmistavat tuotteita, jotka ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä, jossa ekologisuus on otettu huomioon alun alkaen. Ja miten päästäisiin siihen, että ei 60, 70, 80 tai 90 prosenttia romusta kerättäisi, vaan 100 prosenttia. Tiedän, että tämä on kunnianhimoista, mutta kyllä minun mielestäni meidän 100 prosenttiin pitäisi päästä ja pyrkiä. Ja ö, näitä kahta päätavoitetta meidän täytyy mielessämme koko ajan pitää. No niin, olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän, kun hän puhuu siitä, että tämä komission rajoittava ää, soveltamisala, että sitä laajennetaan. Olen tästä samaa mieltä. No sitten tällaiset large scale fixed installations, esimerkiksi, installations esimerkiksi ää, aurinkopaneelit, Eh, nehän tulevat tässä ROS-direktiivissä myös huomioon, siis large scale fixed installations. Ja sitten eh, III-direktiivissä tämä on mielestäni hiukan ehkä epäselvempää, koska nämä large scale fixed installations, koska ne ovat niin suuria ja ne on kiinnitetty rakennukseen ja ne liittyvät tähän rakennukseen, niin äh, onko tämä sitten syy niiden äh, jättämiselle tämän ulkopuolelle vai pitäisikö äh, tämä sitten liittää siihen takuuseen, jota vaadimme ähm, tuottajilta tai valmistajilta, että se ei olisi mikään vapaaehtoinen sopimus. Minun mielestäni muidenkin kuin keräjien tulisi tässä olla mukana tässä toiminnassa myös kierrättäjien ja miten kierrätys tapahtuu, että minkäännäköistä vuotoa ei pääse syntymään. Sitten asia, josta esittelijällä on aika tiukka kanta. En ole ehkä ihan samaa mieltä. Kyllä minä näen eron valmistajan vastuun välillä. Ja minä itse asiassa haluan valmistajien äh, mahdollisimman äh, suurta vastuuta. Siis kyseessä ovat valmistajat, jotka valmistavat tuotteet ja saattavat ne markkinoille. Kyllähän äh, tietenkin heidän täytyy olla vastuussa tuotteistaan ja näen valmistajien vastuun sellaisena, että kun tuotteet eivät enää ole käyttökelpoisia, ne olisivat sataprosenttisesti kierrätettäviä. Tämä on mielestäni valmistajan vastuu mutta on myös jäsenvaltioiden vastuu, on kahtalainen vastuu. Ja ymmärrän hyvin, että valmistajan voi olla hyvin vaikea olla vastuussa kaikesta keräyksestä tai keräämisestä ja kuluttajilta. Kyllä tässä täytyy ero tehdä, mutta kun puhutaan kuluttajan vastuusta, en minä väitä, etteikö kuluttajalla olisi vastuuta, mutta en tiedä mitä hyötyä meillä on, meille on siitä, että sanomme, kuluttajalla on vastuu, niin, siis mitä me tästä hyödymme? Siis juuri jäsenvaltioiden roolia on korostettava. Esittelijä ehdottaa myös, ja komissio ehdottaa sitä, että tämä ROS-lista rajattaisiin, että laiteluokkia olisi kymmenen sijaan viisi. Minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus, huomattavasti yksinkertaisempi, helpompi käsittää ja seurata, mutta tässä mielestäni hyvin tärkeä kysymys nousee esiin kysymys, josta tulemme keskustelemaan, nimittäin tavoitteet. Ensimmäinen tavoite, mitä haluamme jäsenvaltioiden saavan tästä romusta tai keräävän ja kuinka paljon haluamme kierrättää, kuinka paljon haluamme ö, käsitellä, käyttää uudelleen. Nämä kaikki asiat ovat äärimmäisen tärkeitä ja olen aivan samaa mieltä tästä kritiikistä, jota myös Euroopan ympäristövirasto on esittänyt ja samoin monet valmistajien ja tuottajien järjestöt, jotka toteavat, että tämä 65 prosentin keräystavoite on hankala siinä mielessä, että se eh, viittaa tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille kaksi vuotta aiemmin. Mielestäni tämä on erittäin huono ehdotus ja katson, että meidän tulisi kyllä saada aikaan toisenlainen määritelmä, määritelmä ja tavoite. Kun ehdotetaan, että paitsi ympäristö, tahot myös, valmistaja- ja tahot toimivat yhdessä. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus ja meidän täytyisi todella tietää, kuinka paljon tätä romua tulee markkinoille ja tästä määrästä sitten määritellä keräystavoitteemme, eikä sellaisesta, että kuinka paljon näitä tuotteita on tullut markkinoille, vaan kuinka paljon romua on tullut markkinoille. Ja jos näitä tavoitteita ei määritellä, esimerkiksi näiden viiden laiteluokan pohjalta, ei ainoastaan jääkaapit ja ö, tietokoneet, ö, myös kännykät tai sähköhammasharjat. Jos näitä ei määritellä, niin kaikki tietävät, mitä tapahtuu. Eli suuret ö, laitteet saadaan kierrätettyä erinomaisesti. Ei se niin vaikeaa ole. Eihän kukaan nyt voi jakapia dumpata vaan jonnekin. Mutta pienet laitteet, sähköhammasharjat, kännykät, ö, menevät aivan liian usein tavallisen talousjätteen sekajätteen mukana kaatopaikalle. Ne on aivan liian helppo heittää sinne. Ja myös jäsenvaltioiden tulisi mielestäni pyrkiä toimimaan tässä, ja näin meillä tulisi olla tavoitteet jokaista laiteluokkaa kohti. Lopuksi vielä ihan pari seikkaa. Tämä ajatus, ajattelutapa, filosofia, joka esittelijä, esittelijä on mielessään Minun mielestäni esittelijä on aivan oikeassa, olen hänen kanssaan ihan samaa mieltä ja olen hyvin iloinen hänen ehdotuksestaan siitä, että kaikki tämä laiton maasta vienti on saatava estettyä ja että todistetaakan on oltava sillä viejällä ja samalla meidän täytyisi saada tätä valvontaa todella parannettua huomattavasti lueskelin tässä juuri erästä belgialaista lehteä, jossa todettiin, että äh, kolmanteen maailmaan dumpataan hirveät määrät sähköä, elektroniikkalaite, romua Euroopan unionin jäsenvaltioista äh, ja myös esimerkiksi yhä enenevässä määrin Kiinasta. Ja tämä on kyllä valtava ympäristöriski ja meidän vastuumme on todella suuri. Kiitos. Thank you, Kiitoksia ja sitten Trevapolos. Kiitos herra puheenjohtaja. Tämän direktiivin tarkistaminen, jossa on siis kysymys sähkölaiteromusta, tämä on tärkeä mahdollisuus saada aikaan tehokkaampi painotus tässä ekologisessa puolessa näiden asioiden käsittelyssä ja myöskin mahdollisuus kehittää tällaisia ajallisia sääntöjä, koska toisen maailmansodan jälkeen on väärennetty tuotteita paljon ja tämä on myöskin huomattava ongelma tänä päivänä. Eli tämä on uusi hyväksikäytön muoto, jossa joku vanha tuote, se saattaa olla käytössä vuosikymmeniä jossakin kotitaloudessa ja sitten yhtäkkiä älykkäät ihmiset teollisuudessa suunnittelevat ja miettivät sitä, kuinka nopeasti laitteet saadaan hajoamaan, jotta ihmiset joutuvat ostamaan uusia tuotteita. Tietenkin meidän täytyy edistää kierrätystä ja uudelleenkäyttöä ja tietenkin meidän täytyy myöskin sisäistää nämä ulkoiset kustannukset näihin laitteiden hintoihin. Minun mielestäni on selvää, että tämänhetkinen direktiivi ei ole tyydyttävä. Me puhuimme siitä, miten, minkälainen tämä on mahdollisuus ja komission ehdotusta täytyy parantaa entisestään ja siinä täytyy painottaa seuraavia asioita. Ensinnäkin tuottajien vastuuta täytyy painottaa, jotta tuottajat kattavat näiden laitteiden hinnan koko niiden elinkaaren ajalta. Toiseksi meidän täytyy saada kunnianhimoisempia keräystavoitteita asetettua. Ja meidän täytyy myöskin asettaa tavoitteita uudelleenkäytölle ja myöskin meidän täytyy estää se, että näitä laitteita valuu varsinaisen kierrätysketjun ulkopuolelle. Tiedämme, että askeleita on otettu oikeaan suuntaan ja kuitenkin näitä täytyy entisestään parantaa ja tiivistää. Myöskin kuluttajan vastuuta täytyy painottaa ja tässä painottuu samaan aikaan myöskin jakajien, jakeli, jakeluverkostojen rooli. Me olemme sitä mieltä, että jakelijoiden täytyy aivan erityisesti, no sen lisäksi, että puhutaan vanhojen laitteiden vaihdosta uusimpiin, niin näiden täytyy olla enemmän tässä ketjussa, ketjun toiminnassa mukana. Ehkä täytyisi olla uusia varastointimahdollisuuksia näille jätteille. Ja myös täytyy olla keräyspisteitä, ainakin mitä tulee pieniin laitteistoihin. Eli jonkinlainen varastointijärjestelmä täytyy olla toimivassa kunnossa ja tietyssä määrin tätä tapahtuukin ja sitten asia on jäsenvaltioiden käsissä. Niiden täytyy pitää huolta siitä, että saastuttaja maksaa periaate toteutuu ja täten täytyy varmistaa se, että paikallisilla ja alueellisilla hallinnoilla on riittävästi varoja järjestää tiedotuskampanjoita, jotta ihmiset tietävät, mitä tapahtuu ja tässä tietenkin täytyy ottaa sitten huomioon kunnalliset jätteiden keruujärjestelmät. Meidän täytyy myöskin tarkastella sitä, miten me saamme näitä laitteita kotitalouksista, eikä ainoastaan näistä keräyspisteistä. Eli meidän täytyy saada kerättyä näitä laitteita kotitalouksista. Eli direktiivi voisi olla tehokkaampi, jos olisi erityisiä äh, tavoitteita eri kategorioille. Esimerkiksi lamput ja tällaiset pienlaitteet hyötyisivät tästä. On myöskin tärkeää, että pyydetään tietoa siitä, mitä nämä kierrätyskeskukset kierrättävät. Meidän täytyy pystyä mittaamaan se, kuinka tehokas tämä järjestelmä kokonaisuudessaan on. Sitten uudelleen käyttö Minun mielestäni tämä mietintö ei riittävästi käsittele sitä, että uudelleenkäytön ja kierrätyksen täytyisi olla ensisijainen tavoite ja sen täytyisi tapahtua ennen polttamista. Me tarvitsemme uudelleenkäytölle kunnianhimoiset tavoitteet. Ja mielestäni saatavuus on tässä avainasemassa. Ja sitten jätevirran valvonta, jos me haluamme varmistaa sen, että nämä eri vaiheet tässä ketjussa ovat tehokkaita, niin silloin ehdotamme, että kerätään molemmissa päissä tietoa näissä keräyspisteissä meidän täytyy tarkastella myöskin muita ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän. Ja sitten viimeiseksi me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin täytyy pyytää kaikilta EUn jäsenvaltioilta sitä, että ne lähettävät pakolliset jätteiden hallintasuunnitelmansa koskien näitä sähkölaitteita. Ja nämä arviot täytyy siis lähettää pikaisesti komissiolle. Uh, Kiitoksia. Gilling. Um, I'd like to say thank you for the report, which... Kiitoksia mietinnöstä. Luin sen suurella mielenkiinnolla. Tuotteisiin käytetään paljon arvokkaita raaka-aineita ja meidän tulee myös suojella ympäristöä. Direktiivin toteuttaminen on tärkeää. Lainsäädännön pitäisi olla helposti ymmärrettävää ja sovellettavissa. Odotan siis parannuksia tämän uudelleen laaditun toisinnon myötä. Olemme riippuvaisia elektroniikan kulutuksesta ja tulemme tulevaisuudessakin käyttämään sitä paljon, jopa näinä vaikeina aikoina. Kun pidetään mielessä tämä kulutuskäyttäytyminen, haluaisin sanoa, että meidän pitäisi miettiä hiukan enemmän sitä, miten kuluttaja käyttäytyy ja miten kuluttajiin voi vaikuttaa. Meidän tulee ymmärtää paremmin markkinoita. loppujen lopuksi kuluttaja maksaa. Kuluttaja maksaa tuotteen hinnassa ja erilaisten verojen kautta jätteiden hoidosta. Miten sitten mm, Mielestäni meidän pitäisi puhua konkreettisista asioista. Minusta on hyvin loogista, että Ronsia Emme ole vielä päättäneet. We have that established in was we can hardly decide. Vaikeahan eh, meidän on päättää näiden eh, sovellusaloista, ymmärrän sen kyllä. Sitten tavoitteet. Minun mielestäni nämä tavoitteet ovat tärkeä käytännön asia ei kyse ole pelkästään kunnianhimosta. Kyllä tämä on ihan käytännön asia, saada ihmiset tekemään, mikä heidän on tehtävä. Tähän astihan tässä ei ole onnistuttu. Meidän on oltava kunnianhimoisia. Meidän täytyy todella katsoa, mitä teemme ja ihan käytännönläheisesti toimia. No niin, 65 prosenttia. Eh, ei kukaan varmaankaan tätä pidä ongelmana. Tässähän painotetaan erityisesti suuria painavia tuotteita pienemmät unohdetaan. Ja todella siis ajatellaan kuluttajia, niin heidän on huomattavasti helpompi päästä niistä eroon. Eli tässä en näe logiikkaa. Haluaisin kuulla näistä, tai ymmärrän nämä esittelijän väliaikaistavoitteet, mutta minun mielestäni tämän hallinnointi olisi vain hankalaa ja byrokraattista poliittista. Eh, meillä olisi minun mielestäni aivan turha lähteä tähän. Emmehän me eh, esimerkiksi tiedä eh, vaikkapa tulevista säätiloista, milloin tarvitaan ilmastointilaitteita ja milloin taas lisälämmityslaitteita. Niin, yksi yksi tavoite, josta myös olen hyvin kiinnostunut, Florentsin tarkistus 18 hän katsoi, että meillä tulisi yhtä laiteluokkaa varten olla oma keräystavoite, mutta minä haluaisin laajentaa tätä ja yksityiskohtaistaa tätä. Se olisi mielestäni viisaampaa katsoa, miten nämä eri laiteluokat vastaavat tavoitteen asetteluun, koska ellemme näin tee, emme mielestäni saa myöskään oikeaa vastausta kuluttajilta. Ja viime kädessähän kyse on juuri ihmisistä, kuluttajista, jotka saavat tämän asian toimimaan. Ja meidän on saatava heidät haluamaan ää, äh, tätä asiaa. Ja kyllä mielestäni myös äh, tämä näkyvä hinta asia olisi tärkeää muistaa. Ja kyllä minun mielestäni ää, äh, nämä hinnat tulisi tiedottaa. Ei välttämättä tuotteen pakkauksessa, kun tuotteen ostaa, mutta kyllä minun mielestäni kuluttajille tulisi tiedottaa sitä, että kyllä tämä maksaa, kyllä tämä eh, tuotteen kerääminenkin maksaa. Ellemme tätä eh, tästä kuluttajille tiedota, heidän käyttäytymisensä ei tule muuttumaan. Ajatellaan vaikkapa niitä kännyköitä tai ää, eh, sähköhammasharjoja. Mielestäni kuluttajilla on oltava kannustin kierrättää nämä tuotteet. Kiitos. Kiitoksia Rova Köyling ja sitten Sabine Vietz. Kiitos. Haluaisin ottaa kantaa viiteen asiaan. Ensinnäkin äh, kierrätyskiintiöt äh, painon mukaan. Tämä oli yksi Florentsin pääkritiikin aiheista. Se, että tämä paino otetaan huomioon. Tätähän ei, olla korja, ei olla korjaamassa. Te itse kerroitte nämä raaka-ainemäärät, jotka menevät hukkaan. Ja tämän direktiivin kauttahan halutaan välttää se, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua viedään pois EU-sta. Ja tästähän kärsivät ihmiset ja ympäristö. Ja kun puhutaan näistä kierrätyskiintiöistä, niin uskoisin, että tässä on aika tehottomia, koska pienet kevyet tuotteet usein päätyvät kotitalousjätteen joukkoon. Ja kyllä minäkin haluaisin periaatteessa lisätä näitä keräyskiintiöitä ja määritellä ne laiteluokkien mukaan. Kun ajatellaan valmistajaa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, <clears throat> olisi hyvä, että olisi yhteen toimivat rekisterit, joista voitaisiin nähdä yritykset, jotka näitä tuotteita saattavat markkinoille, mutta tällä hetkellähän minkäännäköistä tai juuri minkäännäköistä vastuuta ei ole jäsenvaltio, eri jäsenvaltioissa, kun ajatellaan vaikkapa henkilöä, joka toimii jossain tietyssä jäsenvaltiossa. poikkeus Poikkeustahan on vaadittu aurinkopaneeleille, joissa on kadmiumia. Haluttiin todella poikkeusta näille, mutta minun mielestäni tavoitteena täytyy olla, että kadmium poistetaan tältä alalta muutaman vuoden kuluttua. Ja sitten mielestäni hyvin myönteistä on se, että sähkölaiteromun viejien tulee todistaa vain se, että tämä on vietävissä. Minun mielestäni todistetustaakan on juuri oltava viejillä eikä jäsenvaltioilla. Näin voidaan varmasti estää hyvin paljon tästä laittomasta maastaviennistä. Mutta se ongelma kuitenkin vielä säilyy, että tällä hetkellä todellinen romu usein tullipapereissa eh, selvitetään toimiviksi laitteiksi, jotka ehkä toimivat sitten pari kuukautta ja tämän jälkeen päätyvät kaatopaikalle kolmannessa maailmassa. Sitten vielä tästä soveltamisalasta. Minä ö, haluan avointa soveltamisalaa, koska minäkin katson, että periaatteessa tämän on katettava kaikki sähkö- ja elektroniikkalaite, romu, Muutenhan me emme tässä pysy kyllä mitenkään teknologian kehittämisen kärryillä. Kiitos. Dzień dobry Państwu. Następną, następnym mówcą jest pani Anna Roz. Kiitos. Ja seuraavaksi Androsma. Ja, nu har jeg jo altså ikke bragt sådan en lang teknisk liste med, men... Øhm... Kiitoksia. Niin, täällähän nyt aika pitkä tekninen lista, mutta minun mielestäni kaikkein tärkeintä olisi seurata parhaita käytäntöjä. Meillähän on 27 jäsenvaltiota, myös 27 eri järjestelmää. Ja minä olen kuullut ihmisiltä, jotka toimivat tällä alalla, että he ovat kyllä erittäin tyytyväisiä kollega Florentsin mietintöön ja ajatuksiin. Ja minun mielestäni olisi aika hyvä ehkä kysyä eri jäsenvaltioilta, mitä te teette, miten te toimitte en minä tässä nyt omaa maatani välttämättä halua nostaa esiin hyvänä esimerkkinä, mutta sen nyt satun tuntemaan parhaiten. Ja voin kertoa meiltä, että meillä on järjestelmä, jossa meillä on suuria keräyspisteitä, joihin kansalaiset itse voivat tuoda romunsa hyvinkin erilaisia jätteitä, vaikkapa puuta tai kiveä tai erilaisia laitteita, erilaisia romuja. Joten kansalainen itse lajittelee. Ja näille kierrätysasemille voi jättää myös toimivia laitteita, puhelimia, tietokoneita, televisioita tai mitä hyvänsä. Ja muut kansalaiset sitten hakevat tällaisen tarvitsemansa laitteen ilmaiseksi, ihan niin kuin sen on saanut jättääkin sinne ilmaiseksi. Tämä mielestäni on erittäin hyvä. Näin ne ihmiset myös korjaavat laitteita ja tekevät jotain asioille. Minä en tunne ketään, joka nyt heittäisi näitä laitteita kotitalousjätteen joukkoon jatkossa kaatopaikalle. Eli ehkä voisimme kuulla toisiltamme, että miten tämä kierrätys ja miten erilainen lajittelu toimii eri maissa. Kiitos. Kiitos. Tässä varjoesittelijät ja nyt muut puheenvuoropyynnöt ehkä pari-kolme minuuttia kukin, niin että aika riittää. Muita puheenvuoropyyntöjä? Minulla on täällä viisi tällä hetkellä listallani vielä muita. Guinness on listalla. Muut, kaikki ovat varmastikin nyt listalla, joten nyt suljen puhujalistan. Kaikki olette nyt mukana. Rouva Guinness ensimmäisenä. Thank you, Chairman. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja ja haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. On hyvä tarkastella sitä, mikä toimii hyvin joissakin jäsenvaltioissa ja voimme ottaa siitä tässä uudelleen toisinnossa opiksi. Ja kaksi asiaa näyttäisi olevan sellaisia, jotka toimivat. Ensinnäkin vähittäisketjujen vastaanottaminen näiden laitteiden kohdalla silloin, kun kuluttajat ostavat uudet, uudet, uusia laitteita. Ja tämä toimii meillä. Ja sitten toinen ajatus ja ehkä tämä on ristiriidassa muiden puhujien kanssa. Olen kuullut nämä argumentit ja Minun mielestäni tällainen maksun Framille laitto, niin se osoittaa kuluttajille kuitenkin, että vaaditaan rahaa siihen, että tuote kierrätetään ja vastaanotetaan tätä tulisi tarjota silloin, kun jäsenvaltioissa on merkkejä siitä, että sillä on hyviä vaikutuksia kierrätettyjen tuotteiden määrään vaikeutena ja muistan, että tämä oli vaikeus silloin, kun se otettiin omassa maassani käyttöön, mutta tilanne on rauhoittunut koska tämä on kuitenkin suht selkeä menettely suhteessa näihin kahteen asiaan, joista juuri mainitsin, jotka todellakin toimivat. Eli jos nyt tehdään muutoksia olemassa olevaan järjestelmään, niin me tarvitsemme tämän eh, hintojen aseille laittamisen vaihtoehtoon vaihtoehdon ja sovellusala, no sen pitäisi olla minun mielestäni laajempi. Päämäärät ja tavoitteet, ne ovat välttämättömiä, mutta ne täytyisi määritellä paremmin, koska tässä on niin monenlaisista laitteista kysymys ja erottelu viiteen eri kategoriaan. Minun mielestäni tämä on hyvä idea. Mehän kaikki pyrimme saamaan selville, mikä ei ole toiminut ja parantaa sitten. Mutta mitä enemmän lukee, niin käy ilmi, kuinka monimutkainen tämä tilanne markkinoilla on ja kuinka hankala on säätää lakia siten, että se toimisi eri jäsenvaltioiden eri järjestelmissä. Eli saattaa käydä niinkin, että tässä tehokkuus kärsii ja toivoisin, että tarkistuksemme heijastelevat sitä, että kun tiedetään, että jotkut jäsenvaltiot saavuttavat ja jotkut jopa ylittävät tavoitteensa, niin niistä tulisi yrittää ottaa opiksi. Ja tällä tavalla tämä uudelleen laadennettu toisinto toimisi parhaiten, mitä tulee näiden päämäärien tavoittamiseen. Ja haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kiitos. Uh, Kiitoksia sitten Oda. Tisztelt Florenc úr, bízhatunk, azt gondolom, Kálhelyen Florencnek a... Mielestäni voimme luottaa Florencin tarkkuuteen. Olen aina voinut todeta, että hänen työnsä on hyvin tarkkaa. Itse asiassa mainitsen useita tarkistuksia. Tässä on tietty ristiriita. Jos tarkastellaan komission tietoja, 65 prosenttia elektroniikkaromusta 15 jäsenen EU:ssa e uskotaan, että Tavoitteeseen päästään vuoteen 2020 mennessä. Tästä huolimatta, siitä huolimatta, että ka- meidän tulee ajatella, tarkastella tätä asiaa tekstin lopullisen version perusteella. Kun puhutaan elektroniikan uudelleenkäytöstä, niin usein halutaan nähdä muutos tässä konseptissa, kun puhutaan uudelleenkäytöstä. Aikaisemmin käytetty käytettiin sanaa, tai puhuttiin mekaanisesta, mekaanisten komponenttien poistosta. Tämä koskee metalleja, kuten kuparia. Uudessa järjestelmässä sen sijaan puhutaan kemiallisesta poistosta, ja se asetetaan etusijalle. Jos verrataan uutta järjestelmää vanhaan, huomataan, että on tai tulee ottaa huomioon myös erityisen herkät ryhmät, kuten vammaiset. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän että vähennämme vammaisten mahdollisuutta saada työtä tällä sektorilla. Meidän tulee ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset tässä uudessa järjestelmässä. Haluan kiinnittää huomiota tähän seikkaan. Toivottavasti pystymme ratkaisemaan tämän osaksi. Kiitos. Florence, Florence tulee vielä palaamaan tähän keräämisen äh, periaatteeseen. Prodi. Eh, grazie Presidente, grazie anche eh, al collega Karl-Heinz eh, per eh, il suo lavoro. Kiitän Karl-Heinzia hänen työstään. Tunnustan, että oloni on hiukan epämukava tämän direktiivin suhteen. Sekä Veen että Ronssin osalta – Kuten useat kollegat ovat jo sanoneet, minusta nämä kaksi direktiiviä pitäisi yhdistää ja järjestää uudelleen. Mielestäni materiaalin uudelleenkäyttö tai kokonaisten tuotteiden uudelleenkäyttö, jotka ovat siis tavaroita, jotka, joita kulutetaan laajasti ja niitä vaihdetaan usein, joten mielestäni olisi tärkeää käyttää uudelleen arvokkaita raaka-aineita – joita on tuotteissa, kuten alumiinia tai kuparia. Arvometalleja on, jalometalleja on myös monissa tuotteissa. Ja kaikki se, mikä voidaan käyttää uudelleen, pitäisi käyttää uudelleen. Heidän tulee käyttää niitä uudelleen siksi, että vältämme raaka-aineiden loppumisen tulevaisuudessa. Jos näitä materiaaleja on muun muassa koneissa, niin mihin silloin päättyy tuotteen elinkaari? Voisimme ottaa huomioon myös palonnestoaineet ja muovit. Tämän lisäksi täytyy tehdä ero Reachin ja Rosin välillä – tarkastellaan, jos tarkastellaan tätä operatiivisten kriteerien valossa, molemmissa tapauksissa tuotteen elinkaari loppuu. Täytyy tehdä ero sen välillä, ovatko lopputuotteet myrkyllisiä. On hyvin tärkeää tehdä tämä ero. Monilla tuotteilla on 25 vuoden takuu. Lisäksi raaka-aineet sisältyvät aurinkopaneeleihin. Kadmium on melko yleinen raaka-aine. Kadmium tellurium sen sijaan ei ole, ja sitä pitää kierrättää. Meidän täytyy ottaa huomioon REACH ja, ja tuotteiden myrkyllisyys. Täytyy pitää mielessä tuotteiden kierrätys ja se, että yritämme välttää sitä, että raaka-aineet käyvät kovin harvinaisiksi tulevaisuudessa. Kiitos. Ja, das ist eine spannende Frage, nicht? Ja. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Voitaisiinko Ross ja VI todella yhdistää toisiinsa nämä kaksi direktiiviä ja ainakin varmaan meidän pitäisi sitten olla yhdessä linjassa sen suhteen, mitä päätämme yhden tai toisen suhteen. Aurinkopaneeleihin palaamme vielä. Ja täytyy sanoa, että on monia muitakin tuotteita, jotka kestävät 20 vuotta, joten eivät aurinkopaneelit nyt ole mitenkään ainut tällainen tuote. Sehän on hyvä, että ne kestävät, mutta on myös satoja muita tuotteita, jotka nekin kestävät vähintään 20 vuotta. Ja Rochissa sitten täytyykin äh, katsoa, että liittyykö niihin ongelmia vai ei. Tätä keskustelua tulemme kuitenkin käymään. Kiitos. Sitten äh, Rossi Rossi. Grazie Presidente, innanzitutto devo dire che sono assolutamente d'accordo con Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä Wi ja ROHS-direktiivit yhdistettäisiin, kuten herra Prodi sanoi. Olisi hyvä, jos meillä olisi yksi teksti, jotta kuluttajilla ja valmistajilla olisi vähemmän ongelmia. Jos me tarkastelemme näitä tekstejä tällaisena, niin tämä sähkölaiteromuteksti teksti No, jos koko vastuu asetetaan tuottajien harteille, se olisi virhe. Monissa jäsenmaissa, kuten esittelijäkin sanoi, on eri kanavia, joiden kautta sähkölaitteita ja muita vastaavia laitteita voidaan kierrättää. On ehkä julkisen sektorin kierrätyskeskuksia, tai sitten on ehkä mahdollisuuksia siirtää näitä laitteita muiden käyttöön uudelleen käytettäväksi. Mutta ei tässä välttämättä teollisuus tulisi kuvioihin mukaan. Eli miten me sitten voimme jakaa tämän vastuun tuottajille, koska heillähän ei ole mitään kierrätysvelvoitetta. Joko meillä on selkeät säännöt, jotka tuovat kuvioihin mukaan kierrätysyrityksen, jotta jos joku joutuu sitten käsittelemään elinkaarensa päähän saapunutta tuotetta, niin silloin saataisiin nämä harvinaiset tuotteet kerättyä talteen. Emme me voi koko taakkaa asettaa valmistajille, koska se vaikuttaisi sitten kuluttajiinkin, koska jos yrityksen täytyy pyrkiä keräämään kaikista laitteista nämä arvokkaat ainekset talteen, niin se tulee maksamaan valtavan määrän rahaa ja silloin elektroniikkatuotteiden hinnat nousevat. Eli tätä me emme voi edes harkitakaan. Ja jos puhutaan 65 prosentista ja että se olisi pakollinen kierrätystaso, niin sehän on täyttä hulluutta, koska jos me otamme huomioon sen, että jäsenvaltion täytyy järjestää kierrätyskampanja, ja että A- tai A-plus-tuotteet täytyy kierrättää, niin silloin no, todennäköisesti tulisi paljon, tultaisiin paljon myymään tämän tyyppisiä laitteita alta pois. Eli todennäköisesti tämän kohdalla sitten saavutettaisiin tavoitteet, mutta loppujen lopuksi kuitenkin liike-elämä kärsisi. Eli näiden prosenttimäärien perässä juokseminen on hyvin hankalaa. Mielestäni meidän tulisi turvautua muihin keinoihin. Kiitos. En minä usko, että laitteesta täytyy välttämättä ollenkaan tulla kalliimpi, jos sitä on hiukan ekologisesti suunniteltu. Päinvastoin sitä voi tulla halvempikin. Sitten lopuksi vielä Teodoros Kulakakis. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä aihe on vakava ja haluaisin ensimmäiseksi kiittää herra Florencia hänen tekemästään hyvästä työstä direktiivin kohdalla, jonka kohdalla tilanne on problemaattinen. Miksi se on? Se on ongelmallinen sen takia, että kuluttajalla ei ole mitään kannustimia palauttaa näitä sähkölaitteita. Itse asiassa käy niin, että tämä laite käy läpi koko tämän ketjun, mukaan lukien kuluttaja, ja kuluttajat kärsi, valmistajat kärsivät sen takia, että hyvin suuri osa tästä järjestelmästä toimii heidän valvontajärjestelmänsä ulkopuolella, koska on laitonta toimintaa. Ja tällaiset käytännössä tarkoittavat sitä, että hyvin monessa jäsenvaltiossa nämä tavoitteet, niitä ei saavuteta, eikä minun mielestäni niitä tullakaan saavuttamaan. Ellemme me muuta koko tätä direktiivin filosofiaa. Nyt on ensimmäinen yritys muuttaa tätä filosofiaa ja siirtää vastuuta, suuri osa vastuusta jäsenvaltioille ja tuottajille. No tietenkin tämä on helpotus valmistajien kannalta, mutta en tiedä, onko tämä tämän direktiivin kannalta mikään helpotuksen huokauksen aihe. Jäsenvaltiot, niiden täytyy toimia tehokkaammin kuin tuottajat siinä, kun ponnistellaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän täytyisi ehkä koettaa löytää jonkinlainen kolmas ratkaisu joka, olisi, joka menisi hieman pidemmälle kuin mitä komission ajattelutapa. Eli mietittäisiin niitä kannusteita, joita kuluttajilla on palauttaa näitä lautteita, aivan erityis, laitteita, aivan erityisesti mitä tulee harva, harvinaisempiin aineksiin. Tästähän ovat kollegat puhuneet ja aivan oikeutetusti. Haluaisin tehdä tässä pienen äh, Äh, huomautuksen näiden jakeluketjujen suhteen. Jakelijoillahan on mahdollisuus edesauttaa näiden prosenttimäärien kasvun saamista, koska kun äh, kuluttajat menevät liikkeeseen ostamaan uutta laitetta, niin heillä on mielessä ostomahdollisuus ja miettivät sitä, mitä vanhalle laitteelle tapahtuu. Mutta sitten kun he palavat kotiinsa, ja jokapäiväinen elämä lähtee taas liikkeelle ja vievät roskat kadulle, niin silloin heillä ei olekaan samanlaista käsitystä tästä tilanteesta. Eli suuret jakelijat voisivat kyllä ottaa hieman suuremman osan tästä vastuusta, mitä tulee ainakin näiden pienten kotitalouslaitteiden keräämiseen. Ja myöskin ne voisivat ottaa ottaa vastuuta siitä, että tarjottaisiin kuluttajille todellisia kannustimia. Ja sitten haluaisin vielä palata tähän kannustin kysymykseen, koska minun mielestäni tästä voitaisiin löytää muitakin ajatuksia, joilla saataisiin näiden laitteiden palautukseen suurempia kannustuksia. Tähän kannattaisi palata. Kiitos. Yeah. Ehm, Dann bitte ich den Vertreter der eh, Klaus Kökel komissiosta saa nyt puheenvuoron ja hänen jälkeensä sitten vielä esittelijän loppupuheenvuoro. Ja, äh, herzlichen Dank. Eh. Sydämelliset kiitokset siitä, että mekin saamme puheenvuoron Parahin puheenjohtaja, arvoisa esittelijä. We would first of all like to thank the, uh... Haluaisin aivan ensiksi kiittää parlamenttia ja tätä valiokuntaa erityisesti sitä, että olette kiinnostuneita tästä ehdotuksestamme. Ja aivan erityisesti haluaisimme kiittää esittelijää hänen mietintöluonnoksesta. Joo. Uh, many... Tässä oli monia ajatuksia, joiden kanssa olemme samaa mieltä. Uusi direktiivi on hyvin tärkeä. Se Se kohdistuu sekä tuottajille että kuluttajille. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että työskentelemme kohti sitä, että saavutamme yhteiskunnan, jossa kierrätetään raaka-aineita tehokkaasti. Tähän lainsäädäntöön on kiinnitetty huomiota ympäri maailmaa. Eräs asia, jota ei ole mainittu tänään, on se, että meidän tulisi olla tietoisia siitä, että – Tämä ongelma, joka nyt on esillä enemmän kehittyneissä maissa, tulee nousemaan myös kehittyvissä maissa. Ja meidän tulee näyttää esimerkkiä. Kuten tiedätte, tavoitteena on saada on lisätä ympäristön suojelua mahdollisimman paljon. Komissiossa täytyy kiinnittää huomiota kolmeen asiaan. Ensinnäkin raaka-aineista, anteeksi, tuotteista tulee siis saada talteen mahdollisimman paljon raaka-aineita. Ja toiseksi On myös kiinnitettävä huomiota siihen, mihin tämä kierrätetty materiaali päätyy. Ja kolmanneksi meidän täytyy toimia esimerkkinä. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä siitä, miten päädymme, miten saavutamme korkean tason kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä ilman ympäristöhaittoja. Nämä kolme seikkaa tulevat esiin hyvin selvästi. Työskentelemme kohti tätä yhteistä päämäärää. Haluaisin vastata lyhyesti muutamaan seikkaan, jotka on tuotu esiin. Ja voin vastata siihen, miten, miksi komissio on tuonut näitä asioita esiin. Ensinnäkin Tämä saa laajaa tukea, ei ainoastaan parlamentissa, vaan useissa jäsenmaissa, mutta haluaisin varoittaa siitä, että ei olla liian kunnianhimoisia tai että ei yritetä saavuttaa tavoitteita liian nopeasti. Meillä ei ole selkeää kuvaa erilaisista kustannuksista. Siksi meillä on tiettyjä Mitä tulee siihen, kuka on vastuussa tässä, tästä keräämistavoitteesta, komissio ottaa huomioon tuottajien vastuun, mitä heti kun tuote tuotteen elinkaari päättyy. Tuottaja on vastuussa. Tuottajien ei pitäisi joutua kantamaan koko taakkaa. Tarvitaan myös muiden tekijöiden osallistumista. Olemme esittäneet tämän tuen tarvetta. Viittaan artikloihin 5 ja 7. Jäsenvaltioiden tukea tarvitaan tähän myös. Samassa yhteydessä me haluamme tehdä tuottajista vastuullisia koko tässä äh, ketjussa Tästä taustalta löytyy se ajatus, ja keskusteluissa tästä keskusteltiin, Eli tänä päivänä tuottajat maksavat siinä vaiheessa, kun tuote tulee keräyspisteeseen siitä eteenpäin. Ja he saavat siitä etua, koska jäte ja siitä löytyvät materiaalit kuuluvat heille. Tässä on valitettava vuotokohta, ja puute tämän keräilypisteen ja kotitalouden välillä. Ja tässä suurin osa tästä romusta häviääkin ja jää äh, rekisteröimättä. Ja me yritämme kuroa tämän kuilun umpeen avaamalla tuottajille mahdollisuuden kattaa myöskin tämän osan tätä ketjua, siis tässä kotitalouden ja keräyspisteen välillä. Ja tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että tämä romu, joka tulee, niin siitä saatavat aineksetkin kuuluvat sitten näille tuottajille. Me ymmärrämme, että tällainen yksi yksittäinen ratkaisu, joka so, jota sovellettaisiin kaikkiin, se ei tule toimimaan. Eli tämä on vain suositus eikä mikään juridisesti sitova teksti, mutta kannattaa pohtia sitä, miten tähän sähköromun vuotoongelmaan voitaisiin puuttua. Sitten rekisteröinti ja ilmoittaminen. Me haluamme vähentää tai välttää turhan byrokraattisen taakan. Esittelijä, se mitä esittelijä esittää, se menee ihan saman suuntaan mihin komissiokin on pyrkinyt. Esimerkiksi emme halua ottaa kontollemme niitä kustannuksia, joita syntyisi siitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi viranomaiset, jotka tätä asiaa hoitaisivat. Eli täytyy vieläkin tätä hieman virtaviivaistaa ja ehkä tässä voitaisiin sähköisiä ilmoituksiakin harkita. Se menisi aivan samaan suuntaan ja periaatteessa tämä on se asia, jota me olemme itse asiassa pohdiskelleetkin. Sitten nämä maksut. Monet ovat puhuneet näistä maksuista ja tämä on tullut tällaisena kiistakapulana esiin useampaan otteeseen. Miksi komissio ehdotti, että tällainen näkyvillä oleva maksu siitä pidetään kiinni. Siis mehän parhaillaan pyrimme vihreyttämään talouksiamme, me pyrimme siirtymään kulutuksesta kestävään kulutukseen. Yleisesti ottaen ollaan samaa mieltä siitä, että jotta kestävä kulutus saavutettaisiin, niin silloin kuluttajilla täytyy olla tietoja. Kuluttajien täytyy pystyä tekemään tietoon perustuvia valintoja ostohetkellä. Ja Tämän takia me halusin, teimme tämän ehdotuksen näytillä olevasta hinnasta. Eli jos esimerkiksi puhumme kahvin keittimisestä, niin minä kuluttajana mielelläni tietäisin, maksanko 45 euroa koneesta ja 5 euroa sitten kierrätyksestä vai maksanko 35 euroa huonosti suunnitellusta koneesta ja 15 euroa tai enemmän kierrätyksestä vain sen takia, että tätä konetta ei ole suunniteltu sillä tavalla, että se olisi helppo kierrättää. Eli tietyssä mielessä me olimme sitä mieltä, että olisi hyvä, jos tämä tieto tarjottaisiin kuluttajalle. Ja sen sijaan, että nyt itsepäisesti pitäisimme kiinni tästä näytillä olevasta hinnasta, niin ehkä, ja sitten esittelijäkin sanoi, että tällainen könttäsumma ei ratkaisisi ongelmaa, niin me olemme kuitenkin sitä mieltä, että jollakin tavalla täytyisi tarjota mahdollisuus saada tämä viesti kuluttajille. Ei meidän tule kuluttajilta tätä kieltää. Sitten erityiset keräystavoitteet ongelmallisten laitteiden kohdalla. Meidän mielestämme tämä on aivan validi ajatus. No tässä kyseeseen tulevat tietenkin jäähdytyslaitteet. Niistä tulee otsonikerrosta nakertavia aineita ja hyvin paljon on puhuttu myöskin elohopeaa sisältävistä laitteista. Ja meidän ehdotuksemme mukaan me ryhdymme tarkistamaan näitä keräystavoitteita. Tässä myöskin avautuu mahdollisuus sitten yksityiskohtaisesti tätä elohopea lamppuasiaa ja niille asetettavia keräystavoitteita, mutta pyytäisin, että meille annetaan riittävästi aikaa, koska jälleen kerran me haluaisimme suorittaa tässä syvällisen kustannushyötyanalyysyydin ja yritämme asettaa nämä tavoitteet heti alusta lähtien oikealle tasolle. Sitten se, kun esittelijä puhui harmonisoiduista normeista, mitä tulee keräykseen ja käsittelyyn, no tästä me olemme täysin samaa mieltä. Me olemme jo tehneet työtä tähän suuntaan tämän liitteen kaksi kautta ja myöskin tässä meidän ehdotuksessamme olevasta, olevan uuden liitteen yksi kautta, mutta voin vain painottaa sitä, että komissio on avoin kyllä työstämään tätä asiaa edelleenkin, koska tällainen tasavertainen pelikenttä on todella tärkeä ennakkoehto näin tärkeän direktiivin kohdalla. Esittelijä toi myöskin esiin uuden ajatuksen, jota ei löydy meidän ehdotuksestamme tällainen väliaikainen tavoite. No komissio on asettanut tämän 40, esittelijä on asettanut tämän 45 prosenttiin, mutta komissio ei halua alentaa kunnianhimoja. Se ei halua alentaa tätä 65 prosenttia, joka on ehdotettu koskemaan vuotta 2016. Mutta jos puhutaan väliaikaisista tavoitteista, niin ajatus on houkutteleva ja järkevän kuuloinen. Ja jälleen kerran haluaisin ilmoittaa, että komissio on valmis keskustelemaan tästäkin ja arvioimaan tätä ajatusta. Sitten kysymys siitä, miten tämä laskentapohja kahden vuoden sijaan kolme vuotta, no me olemme valmiita keskustelemaan tästä yksinkertaistaminen kymmenestä kategoriasta viiteen kategoriaan on sama viesti, jos tämä on mahdollista ilman, että ympäristön suoja kärsii ja ilman, että kunnianhimot kärsivät ja jos se auttaa byrokratian purkamisessakin, niin silloin olemme valmiit keskustelemaan hyvin avoimin mielin. Ja sitten viimeinen, hieman pienempi kohta, jonka kirjasin ylös, on esittelijän ehdotus siitä, että luokiteltaisiin kaikki kaksikäyttötuotteet heti alusta lähtien eh, silloin, kun ne myydään yrityksiltä kuluttajille. Meidän mielestämme olemme samaa mieltä siitä, että tämä on tällainen harmaa alue, joka tulisi määritellä paremmin ja meidän ehdotuksessamme me ehdotimme, että tämä hoidetaan komitologiamenettelyn kautta ja toistan sen, miksi me tätä vaadimme. Me olemme sitä mieltä, että tässä me tulemme törmäämään hyvin monimutkaiseen tekniseen keskusteluun siitä, mitä, mikä on kaksikäyttötuote tai laite ja sitä joudutaan ehkä tarkistamaan useampaan otteeseen ennen kuin päästään siihen sopivaan määritelmään ja tästä syystä komitologia olisi se oikea tapa toimia, mutta komissio ei kuitenkaan vastustaisi, jos lainsäätäjä haluaa asettaa jotakin reunaehtoja komitologian mandaatille ja kertoa meille, mihin suuntaan meidän tulisi tässä asiassa mennä. Ja jos voin vielä... Kiitos. aika loppuu. Saimme teiltä aivan erinomaisia vastauksia, joten emme valitettavasti voi teitä pidempää kuulla. On muuten jännittävää, kun täällä kuuntelee tätä tulkkausta, niin sinnekin tulee yhä enemmän englanninkielisiä sanoja, kaiken näköisiä average fee ja ties mitä. Joten jos ei osaa englantia, niin voi olla aika vaikea seurata No, komissiolla on kolme työkieltä, mutta mukavaa, että sielläkin kaikki puhuvat englantia. Esittelijämme saa vielä puheenvuoron. Herra Peterle on paikalla ja hänen aiheensa eli syövän torjunta tulee sitten vielä tämän jälkeen vuoroon. No niin, rakas herra Florence, paljon täällä on kuultu. Tuleeko teiltä vielä viisaita vastauksia? No enpä tiedä, mutta aivan ensiksi haluan kiittää kaikkia kollegoita. Kyllä minä tässä opin kovasti. Haluan kiittää myös komission edustaja Hela Köpleriä, joka on erittäin rakentavalla millä liikkeellä. Jotkut kollegat ovat täällä kyllä lukeneet tekstistä niin jotain, mitä en ole ollenkaan kirjoittanut. En minä ole sanonut, että mitä kuukausittaisia raportteja haluttaisiin. Minä äh, kannatan raporttien määrän vähentämistä enkä suinkaan lisäämistä. Ja kyllä täällä keskustelussa tuli muitakin ehdotuksia esiin muka minun suustani, mutta eivät ne sieltä kyllä tule. Esimerkiksi nämä aurinkopaneelilaitteet, aurinkopaneeliteollisuus Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa. Heillä on vapaaehtoinen sopimus, jota on ehdotettu. Ja täytyy sanoa, että kyllä minä tyydyn myös vapaaehtoiseen sopimukseen, eh, jos se on seurattavissa ja jos tekstissä lukee, niin tekstissä lukee, että Kolmen vuoden välein komissio tarkastelee, onko tavoitteisiin päästy, ja jos ei ole päästy kolmen vuoden kuluttua, niin sitten tulee direktiivi. No niin. Onhan meillä huonoja kokemuksia, mutta kyllä myös nämä synnintekijät voidaan saada ö, kapealle polulle, joten toivoa on. Kyllä minä uskon, että tähän 65 No niin, kollegat sanoivat, että 65 prosenttiin ei päästä, jos jatketaan niin kuin tähän mennessä. Mutta kyse onkin nyt näiden äh, aukkojen sulkemisesta. Äh, ja eräs konservatiivi kollega Isosta Britanniasta sanoi, että kansalaista on jätetty yksin. Ehkä teidän kotimassanne, koska mitään ei ole tehty. Poliitikot eivät ole tehneet yhtään mitään. Ei mitään. Ja ei varmasti kuluttaja sitten voikaan mitään ymmärtää jos edes puolet siitä, mitä ensimmäisessä direktiivissä äh, ehdotettiin, olisi täytäntöön pantu niin kuin on tehty Itävallassa, niin kuin on tehty Pohjoismaissa, niin ei meillä olisi mitään ongelmaa. Ei oltaisi 40, vaan, vaan huomattavasti paremmalla tolalla. Kyllä 65 prosenttia olisi jo saavutettu. Ja no tämä viite aika, no minä olin valmis pidentämään sitä vuodella, jotta saataisiin, siis kolmeksi vuodeksi, jotta saataisiin enemmän jatkuvuutta. Ja sitten vielä viittaus, että minä olisin puhunut jotain manuaalisesta ja kemiallisesta lajittelusta. No en varmasti, koska tiedän oikein hyvin, että on esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka antavat ihmiselle tällä alalla työtä lajittelualalla ja, ja keräämisen alalla työtä, jotta he voisivat saada kunnolliset tulot. Ja minä en taatusti halua näiltä ihmisiltä leipää viedä suusta. Ja jos haluatte jotain muuta sanamuotoa, niin äh, olen äh, aivan valmis kyllä. Ja sitten kysymys, tulisiko kauppa ottaa tähän paremmin mukaan? Kyllä kauppakin on äh, yksi merkittävä osapuoli tässä ja öö, tässä on vaadittu sitä, että kun yksi tuote myydään, niin yksi pitää myös ottaa palautukseen, mutta enemmänkin voisi. Ja monet ovat todenneet, että monilla pienillä kauppiailla on hyvin pienet tilat ja hyvin vaikeaa äh, sitten ottaa vastaan 30 vanhaa televisiota, kun 30 uutta myydään. Enkä minä missään nimessä halua näitä pieniä kauppoja, pieniä yrityksiä sieltä maaseudulta ajaa perikatoa. Katson, että joustavuutta on oltava. Eli jos pystyvät ottamaan 30 vanhaa TVtä vastaan, niin hyvä. Jos eivät, niin ei sitten. Ja sitten kysymys standardeista. No olen hyvin kiitollinen sitä, että herra Köpler tähän vielä erityisesti viittasi, että meillä ei ole standardeja ja että jätehuoltodirektiivissä ja myös muissa direktiiveissä ne on jo määritelty, mutta näitäkin porsanreikiä meidän täytyy vielä saada kyllä tukittua. Jäsenvaltiot on otettava paremmin mukaan yritykset ja keräyskeskukset niin, että todella saadaan tiedet, tietää, että kuinka paljon yritys A tai B on kerännyt ja kierrättänyt ja miltä osin voitaisiin katsoa, että toivottua tulosta ei ole saavutettu jos ei valvontaa ole, niin ei päästä puusta pitkään. Sitten vielä ehkä sananen, niin nämä ilmoitukset. Jos ilmoitusjärjestelmä ei parane, voimme luopua koko direktiivistä. Se on kaiken A ja O. Ja vain näin jäsenvaltio sanoo, tai voi katsoa ja sitten todeta, missä heikot kohdat piilevät. Tähän kollegat aivan oikein viittasivat. Sitten oman poliittisen perheeni kollega puhui poliittisista kannustimista. Minä haluan kannustimia ja pidän niitä todella kiinnostavina. Tästä on puhuttu tässä valiokunnassa jo 20 vuoden ajan. Ihmiset siellä eh, salin toisella puolella halusivat pantin. Me emme halunneet panttia, koska meidän mielestämme se on sosialistinen väline. Mutta jos meillä voisi olla muunlaisia kannustimia, kannustimia joko kansalaisille tai yrityksille, niin äh, minä olen ehdottoman valmis aivan ensimmäisenä etulinjassa puhumassa kannustimista. Jos teillä on hyviä ehdotuksia, niin antakaa tulla. No, täällä on muitakin tärkeitä aiheita vielä esityslistalla, merkittäviä henkilöitä niitä esittelemässä, joten en vie liikaa aikaanne. Ottakaa minuun yhteyttä, jos teillä on kysyttävää. Kiitos. Ja, danke schön, Kiitokset Karl-Heinz Florence. Todella tärkeä ympäristöstä, Euroopan unionin ympäristöstrategiaan liittyvä mietintö. Ja me olemme tosiaan synkronisoineet tätä nyt myös ROS-mietinnön kanssa, direktiivin kanssa. 9.3. kello 18 on määräaika tarkistusten jättämiselle. ja sähköisen järjestelmän kautta. Sitten kohta 22 esityslistallamme mietintö komission tiedonannosta syövän torjunta eurooppalainen kumppanuusohjelma. Esittelijämme on Alois Peterle. Alois Peterle on myös parlamentin interryhmän koordinaattori. Olimme yhdessä jo Volyvessa suuressa tilaisuudessa yhdessä potilasjärjestöjen kanssa. Puhun tässä, <laughs> tässä hiukan pitkään, jotta ne, jotka haluavat poistua salista, pääsevät poistumaan ja Alois Peterille voi sitten puhua, kun salissa vallitsee jälleen hiljaisuus ja rauha. Näin varmasti onkin minuutin parin kuluttua. Joten kaikki sähkö- ja elektroniikkalaite romuihmiset poistukaa ja syöväntorjunta ihmiset jäävät paikalle. No niin, alois Peterle. Ole hyvä. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da tisti, ki odhajajo, da so vsi za... Toivottavasti kaikki he, jotka lähtevät salista, ovat terveitä ja pysyvät terveinä. Tässä mietinnössä käsitellään asioista miljoonat, johon miljoonat kansalaiset törmäävät. WHOn mukaan muutama vuosi sitten havaittiin syövässä epideminen kasvu. Syöpä ei kosketa ainoastaan vanhempia henkilöitä, vaan myös nuoria ja lapsia. Vaikka tiedämme yhä enemmän syövästä ja taistelusta vastaan on järjestäytyneempää, emme silti voi vähentää uusien sairastuneiden määrää. Hyvin nopeasti syövästä tulee suurin sairaus EU:ssa ja suorin, suurin kuoleman aiheuttaja, tärkein kuolin syy. tarvitaan uusia kompetensseja. Olemme aikaisemmin käsitelleet syöpää päätöslauselmien avulla. Meidän pitäisi tämän lisäksi tehdä lähempää yhteistyötä korkeimmalla tasolla – Olemme myös luoneet työryhmän, johon kuuluu 70 meppiä. Enää meidän ei pitäisi olla riippuvaisia vain neuvostosta ja komissiosta, vaan voimme Vuonna 2008 neuvosto sanoi näin. Euroopan ei, tar- ei tarttuvien tautien ehkäiseminen kansanterveyden alalla ja jos niillä on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi tupakan äh, polton vähentämisen ja liikunnan lisäämisen myötä, alkoholin kulutuksen lisään, äh, vähentämisen kautta. Eh- ja myöskin vähennetään karsinogeeniset aineet minimiin. Neuvoston ehdotus toidelta toinen syyskuuta, joka liittyy syöpäseulontaan ja siinä ehdotetaan, että kohdunkaula, kohdunkaulasyöpää ja peräsuolen syöpää seulotaan ja hallinnoidaan tätä seulonta tutkia tämän tietoa ja tämän kautta kuolleisuutta saadaan vähentymään. Nyt siirryn käyttämään takaisin omaa kieltäni Slovenia. Glede komisije virat povedal, da mitä tulee komissioon, haluaisin sanoa, että se Komissio on sitä mieltä, että kolmas osa syöpätapauksista voidaan estää terveillä elämäntavoilla ja komissio ehdottaa tällaisen monisektorisen, monen tasoisen kumppanuuslähestymistavan. Tämä on kaiken kattava järjestelmä, jossa kaikki sidosryhmät olisivat mukana. Komissio tarjoaa myöskin teknistä tukea kaikille osapuolille Eli tässä kaikki, mitä halusin sanoa tästä eurooppalaista kumppanuudesta. Komission edustaja varmaankin haluaa lisätä tähän jotakin ja esitellä tämän projektin yksityiskohtaisemmin. Tärkeää meidän kannaltamme on se, että me emme enää tässä esitä vetoomuksia, vaan me olemme nyt toimintavaiheessa. Me haluamme saavuttaa enemmän ja olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan unionin komissio on asettanut hyvin kunnianhimoisen tavoitteen tälle kumppanuudelle ja se on siis se, että vähennetään 15 prosentilla näitä syöpätapauksia tämän vuoden aikana. Ja kymmenen vuoden jänteellähän tämä tarkoittaa, että puolentoista prosentin vähennys tulisi saada aikaan joka vuosi. Ja tämä kumppanuus on linjassa meidän terveysstrategiamme kanssa. Tämä osoittaa Euroopan unionin strategisen lähestymistavan vuoteen 2014 saakka. Ja tässä päätöslauselmassa me haluamme suositella terveyttä kaikille ja me painotamme sitä, kuinka tärkeää syövän torjunta on. Tämän mietinnön perus tavoite on se, että jäsenvaltioiden ja toimielinten yhteistoiminnan kautta ja perustuen lähipäätösperiaatteeseen me saavutamme parempaa ennaltaehkäisyä, jotta uusien syöpätapausten määrä saadaan laskuun. Huolestuttavaa on se, että maat sijoittavat vain maksimissaan kolme prosenttia terveysbudjetistaan tähän ennaltaehkäisyyn. Tässä mietinnössä me puhumme siitä, että me puhumme kolmas osassa kappaleista puhutaan ennaltaehkäisyssä tässä mietinnössä ja muissa ohissa me puhumme näistä epätasa-arvoisuuksista. Eli puhumme lännen ja idän välisistä eroista. Ja tässä nimenomaan on kysymys henkiin jäämisluvuista syöpäpotilaiden kohdalla. Myöskin varhaisen diagnosoinnin tärkeys, erot kuntouttamisessa syöpäpotilaiden kohdalla. emme siis puhu tässä tilastollisista eroista syövän vastaisessa taistelussa. EU-kansalaiset heidän on hyvin vaikea hyväksyä sitä, että on niin suuria eroja siinä tavassa, jolla syöpää vastaan taistellaan jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa on kansallisia ohjelmia, toisissa ei. Ja vaikkakin Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen mukaisesti sillä on mahdollisuus omaksua tukevia tuo toimenpiteitä, niin kuitenkin hyvin järjestetty toiminta on täysin välttämätöntä, enkä osaa kuvitellakaan hyvien käytäntöjen vaihtamista ilman, että kaikki Euroopan unionin toimielimet olisivat siinä mukana. Ja vielä tärkeä periaate on kumppanuus. Me voimme saavuttaa päämäärät, jos me saatamme nämä voimavaramme horisontaalisesti ja vertikaalisesti yhteen. Syövän vastainen taistelu on eh, asia, joka on jatkuvasti kaikkien toimielinten asialistalla ja on tärkeää, että uudessa tutkimusohjelmassa kohdistetaan enemmän varoja syöpätutkimukseen ja on myöskin tärkeää, että käytetään jo olemassa olevaa tietoa, tietoa jota ei tällä hetkellä jaeta jäsenvaltioiden välillä. Terveillä elintavoilla joka liittyy myöskin henkilökohtaisiin valintoihin ja yksilöiden vastuisiin. Näiden kautta me voimme vaikuttaa terveystilanteeseemme. Olemme myöskin iloisia siitä, että terveysministerit jäsenvaltioissa perustavat osastoja, jotka käsittelevät terveitä elintapoja. Hyvät kollegat, me olemme nyt käyneet läpi talouskriisin me olemme törmäämässä terveydenhuoltojärjestelmiemme kriisiin ja Euroopan parlamentissa olemme myöskin törmänneet järjestäytyneisiin ryhmiin, jotka taistelevat monentyyppisiä syöpiä vastaan. Ja nämä ryhmät haluavat saada suurempaa rahoitusta kampanjointiin lääkkeiden hankkimiseen ja niin edelleen. Eli tästäkin syystä on entistä tärkeämpää se, minkälaisia keinoja me valitsemme tässä taistelussa syöpää vastaan. Kumppanuus, jota komissio ehdottaa, on eittämättä tärkeä yhteistyömuoto ja meidän tulisi tukea sitä. Ja sitä tulisi suosittaa ja se tulisi ottaa käyttöön niin laajalta ja niin pian kuin mahdollista koska Euroopan parlamentillakin on tässä oma roolinsa ja on hyvin tärkeää, että me valvomme näiden toimien tehokkuutta. Tämä onkin jo suunnitteilla tässä kumppanuusohjelmassa. Syövän vastainen taistelu, jossa keskitytään ennaltaehkäisyyn, se vaatii myös suurta poliittista huomiota. Ainoastaan terveysministerien, äh, se, että ainoastaan terveysministerit käsittelevät tätä asiaa, se ei riitä. Me tarvitsemme myöskin tukea paikalliselta ja alueelliselta tasolta kumppanuus, jossa otetaan jo mukaan erilaisia kansalaisjärjestöjä, media, tutkimu, tutkimuslaitoksia. Kaikki tämä, kaiken tämän tulisi johtaa siihen, että myöskin työnantajat ja työntekijät kiinnostuisivat aiheesta. Olen jo sanonut useaan otteeseen, että Lissabonin strategia, joka liittyy kilpailukykyyn, ei tule toteutumaan, ellei meillä ole terveitä kansalaisia, toisin sanoen tervettä työvoimaa. Haluaisin lopuksi vielä kiittää sihteeristöä ja kollegoita jotka ovat omistaneet paljon aikaa ja ponnisteluja tälle työlle ja haluaisin myöskin kiittää kansalaisyhteiskunnan järjestöjä niiden aloitteista ja olen yrittänyt ottaa ne tähän lausuntoluonnokseen mukaan. Pyrin parantamaan tätä mietintöä teidän avullanne, jotta sekä terveet että sairastuneet Euroopan kansalaiset voivat todeta, että me olemme tehneet äh, hyvää työtä tällä osa-alueella. Haluaisin kiittää huomiostanne ja odotan innolla tulevaa yhteistyötämme. Kiitoksia Alois Peterille. Tässä näin kuinka innostunut olette asiasta ja se on hienoa. Meillä on täällä useita puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä Rova Lukashevska. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Ja... Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että syövän torjunta on yksi suurin, suurimmista haasteistamme ja on sääli, ettei meillä ole enempää aikaa keskusteluun. Haluan kiittää esittelijää mietinnöstä. Luin sen suurella mielenkiinnolla. On suuri kuilu Itä- ja Länsi-Euroopan välillä syövän vastaisessa taistelussa. Minä olen puolalainen ja meillä Puolassa on kansallinen rintasyövän torjuntaohjelma. Haluaisin tietää, että minusta tuntuu siltä, että raha ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan näihin synkkiin tilastoihin, jos naiset eivät käy testeissä, jos naiset eivät mene lääkäriin. Joskus naiset eivät halua mennä gynekologille, joskus taas he haluaisivat päästä tarkastukseen, mutta kestää hyvin kauan ennen kuin he pääsevät asiantuntijalle. Joskus Vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi edistää ja vaihtaa parhaita käytänteitä. Meillä on loistavia tuloksia naapurimaista. Toisissa maissa taas tilanne on hyvin erilainen ja kuilu on suuri ja naisia kuolee syöpään. Olisi hyvä, jos olisi tilastoja siitä, miksi jotkut maat pärjäävät niin paljon paremmin kuin toiset. Haluaisin ymmärtää tämän asian paremmin. Mietinnössä kehotetaan parantamaan seulontaa ja lisäämään rokotuksia, siis kaulon syövän rokotuksia. Tulee ottaa kuitenkin huomioon rokotusten hinta, varsinkin niitä – rokotus maksaa 300-400 euroon ja monet perheet eivät pysty hankkimaan tyttärilleen rokotetta, koska heillä ei ole siihen varaa. He ehkä tuntevat riskit, mutta he, he, se on heille liian kallista. On hyvin tärkeää, että mediakampanja keskittyy nuorempaan polveen. Tyttöjen pitää käydä säännöllisesti tarkastuttamassa rintansa. Kun heillä kun heille on syntynyt tapa käydä lääkärillä, usein se jatkuu. Kiitos. Kiitoksia sitten Dagmar Rothberg. Kiitos puheenjohtaja. Me pyrimme tätä aihetta käsittelemään niin ö, vähän tunteenomaisesti kuin mahdollista. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä, mutta myös uskon, että menestymme, jos keskitymme. Testissä ei todellakaan ole mitään väärää. Jokainen sana on totta. Ja herra Peterle todella tietää, mistä kirjoittaa. Hän on todellinen asiantuntija kaikissa suhteissa. Mutta jos haluamme, että komissio ja neuvosto kuuntelevat meitä, on parempi keskittyä. Ehkäpä esittää harvempia vaatimuksia ja niiden on oltava hyvin konkreettisia. Peterle kirjoitti, kuinka paljon terveydenhoitobudjetista jäsenvaltiossa käytetään ennaltaehkäisyyn. Minun lähestymistapani on hiukan toinen. Kyllä, nuorille on tiedotettava, heitä on valistettava, näin on, mutta tärkeää on myös se, että meidän tulee esittää selkeitä vaatimuksia jäsenvaltioille. No täällä joudun tänään jo toistamiseen osoittamaan jäsenvaltioita syyttävällä sormella, mutta jos vaikka Puolassa on ö, rintasyövän torjuntaohjelma, mutta samanaikaisesti vain yksi sairaala, jossa naisia voidaan mm, tutkia ja vain yksi mammografialaite, ja sitä paitsi naiset eivät vielä tiedä, että tämä tutkimus on paras mahdollinen tapa löytää rintasyöpä, niin paljon on vielä kyllä tehtävää. Tai että jossain jäsenvaltiossa naisia pyydetään, kutsutaan kahden, kolmin, kolmen vuoden välein mammografiatutkimukseen. Ja kyllä on aivan järkyttävää, että monissa maissa Esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat naiset eivät saa automaattisesti mammografian lisäksi ultraäänitutkimusta, niin kyllä minä olen järkyttynyt. Monissa maissa asiat ovat paremmin ja monet asiat ovat paremmin. No, onhan se tietenkin aina hyvä, jos rahaa käytetään enemmän, mutta ei se ole välttämättä ainut totuus. Juuri parhaita, parhaita käytänteitä tulee käyttää. Näin ei ole kaikissa jäsenvaltioissa, myös omassa kotimaassani. Ei Flensburgilainen sairaala välttämättä tiedä kaikkea, mitä Chariteen sairaala Berliinissä tietää. Minun mielestäni näitä parhaita käytäntöjä ja niihin liittyviä tietoja tulisi verkostoissa vaihtaa. Tällaisia verkostoja, ne eivät ole pakollisia. No sitten Peter viittasi siihen, että idän ja lännen välillä on todellinen epätasapaino. Tätä ei voida hyväksyä. Ei voida, mutta ylipäätään koko Euroopan unionissa on sellaista epätasapainoa, jota ei voida hyväksyä. Jotain on tehtävä. Nämä vaatimukset ovat kaikki aivan perusteltuja, mutta mietin tässä nyt, että jos me valiokunnassa ja täysistunnossa päätämme näistä, niin mikä muuttuu? Minä aina lähden käsittelemään asioita siltä pohjalta, että mikä sitten muuttuu. Ja täytyy sanoa, että ja ehkäpä meidän täytyisi ryhmitellä nämä asiat. Ryhmä, jossa kuvaillaan ongelmat ja toinen, jossa esitellään konkreettisia vaatimuksia. Esimerkiksi se, että tutkimuksen puiteohjelmassa on pakko käyttää tietty osa rahoista esimerkiksi syöpien varhaiseen havainnoimiseen tai ennaltaehkäisyyn ja niin edelleen, niin kuin Peter Laivan oikein totesi ja että jäsenvaltioiden on avoimesti kerrottava, eh, kuinka suuri osuus terveysbudjetista menee ensinnäkin syövän eh, varhaiseen havainnointiin ja suluissa muuten tähän liittyy luonnollisesti myös se tiedottaminen. Ei pelkästään eh, mammografia, kutsu tai mm, jotkut muut vastaavat. Ei. Tai jos ulosteessa on verta. Ei, vaan näistä on todella tiedotettava selkeästi kaikkialla, niin Etelä-Bayerissa kuin Portugalissa kuin Puolassakin. Ja tämä jäsenvaltioiden täytyy sanoa. Minä haluaisin lukea tämän vuosittain. Ja kumppanuus, johon Petrille viittasi, on myös hieno juttu. Sitä suunnitellaan vuodeksi, vuodelle 2013. Nyt on 2010, mutta kovin pitkällä ei vielä olla. Ja jäsenvaltioiden täytyy sitoutua. Ja siksi meidän on estettävä joukko vaatimuksia jäsenvaltioille ja komission tulee nämä välittää eteenpäin. Eli kuinka paljon rahaa käytetään, miten parhaita käytänteitä tuetaan. Niin, muistutan teitä, kun äh, päätimme rajat ylittävästä terveydenhuoltopalveludirektiivistä. Voi hyvänä aika, kun täällä metelöitiin äh, parhaista käytänteistä ei joutu ollenkaan niin innostuneita, mutta kyllä niitä tarvitaan. Kun minä olin sairas, en minä tiennyt, että Italiassa oli muita äh, hoitomahdollisuuksia tai leikkaus mahdollisuuksia kuin äh, mitä meillä päin oli. Minä en tiennyt. Ja minä olen varmasti äh, tiedostavampi kuin monet muut. Ja minä haluaisin mielelläni, että todella esittäisimme tässä myös konkreettisia vaatimuksia, äh, joiden pohjalta sitten voitaisiin vuoden päästä katsoa, että mitä on todella tapahtunut. Kiitoksia, Stefan Kriis. Oui, merci, monsieur le président. Dans un premier... Kiitos, herra puheenjohtaja. Tässä puhun Parva Noovan nimissä, koska hän pyysi, hän on siis liberaalidemokraattien varjoesittelijä, eikä valitettavasti päässyt iltapäivälle päivänä paikalle, eli puhun hänen nimissään tästä Peterlen mietinnöstä. Ensinnäkin haluamme kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, joka kattaa kattaa kaikki ne avainkohdat, joita tarvitaan syövän torjunnassa Euroopassa. Tässä painotetaan ennaltaehkäisyä ja tiedotusta. Ja Roa Parvanovan mielestäkin tämä on täysin olennaista tässä taistelussa. Diagnosointi, eh, ja varhainen diagnosointi ovat erittäin tärkeitä ja se on jatkohoidonkin kannalta, jotta tilanne ei karkaa käsistä. Ja sitten komission tiedonanto no, mietinnön parlamentin mietinnössä voitaisiin olla hieman yksityiskohtaisempi, mitä tulee näihin komission kumppanuusehdotuksiin. Esittelijäkin hän tässä että puhui, ja no, todellakin avainsana on kumppanuus, ja tulisi toimia niin, että kumppanuudesta tulee tehokasta, ja että se todellakin toimii mottonsa mukaisesti ja saa aikaan tuloksia. Myöskin äh, täytäntöönpano ja moitteeton toiminta on tärkeää. Ja sitten sitten mitä tulee aikaisempiin syövän torjuntaohjelmiin, tässä voitaisiin vetää yhteys näiden välillä Roa Parvanovan mukaisesti ja myöskin arviointikertomus neuvoston suosituksesta – tähän asiaan liittyen. Eli tulisi kerätä kaikki mahdollinen tieto ja tällaista on jo harjoitettu. Tulisi ottaa selvää, mikä on hyvin toiminut ja mikä ei ole toiminut, jotta voitaisiin sitten mahdollisimman tarkkaan määritellä tämä eurooppalainen strategia ja myöskin laatia jonkinlainen tiekartta tälle kumppanuudelle. Ja sitten erityistä kohdista, joista voitaisiin keskustella. Ensinnäkin tulisi saada aikaan yhteistyötä tutkimuksessa ja myöskin puuttua tähän epätasa-arvokysymykseen terveydenhuollossa ja esimerkiksi miten e, epätasa-arvoinen pääsy ihmisillä on näihin palveluihin. Myöskin täytyisi yleisemmällä tasolla pohdiskella näitä asioita vertailemalla eri terveydenhuoltojärjestelmiä, kun otetaan huomioon, kuinka raskas taakka tämä on tämän päivän terveydenhuollolle. Ja sitten täytyy tietenkin ottaa huomioon myöskin väestön ikääntyminen. Ja minä voin sitten pitää omissa nimissäni puheenvuoron seuraavalla kes- keskustelukierroksella, jos teille niin sopii. Tämä oli siis Parvanovan nimissä. No sitten suosittelisin, että jatkatte. No, jatkan ja esitän asiani lyhyesti, koska näen, että aika kuluu. Siis se, mitä tässä sanottiin, esittelijä ja Rothberg puhuivat siitä, että tässä täytyisi saada uutta potkua tähän asiaan. Aina kun puhutaan Euroopasta ja terveydestä, ja sanotaan siitä, että Euroopan täytyy mennä nopeasti eteenpäin, niin sitten tuodaan tämä paradoksi esille sen välillä, mitä halutaan ja mitä on olemassa. Eli minun mielestäni tulisi lopettaa suosittelusta puhuminen ja kuten Rod Berenkin sanoi, niin täytyisi puhua vaatimuksista ja pakottavista suosituksista. No, ja no totta kai meillä on sopimuksetkin, eli on olemassa tahto ja sitten nämä sopimukset, eli tässä on tällainen paradoksi, jossa me joudumme toimimaan, mutta kuitenkin meillä on täysin pettämättömiä numerotietoja. Esittelijä puhui epidemiasta WHO on puhunut jopa pandemiasta ja tästä voi lehdistäkin lukea ja WHO sanoi, että syöpä tulee ohittamaan äh, sydän- ja verisuonitaudit äh, näissä asioissa. No, minulla oli koko joukko kysymyksiä komissiolle, mutta niitä nyt ei ehkä tässä yhteydessä kannata esittää, mutta jotta mennään asioissa nopeasti eteenpäin, niin todellakin täytyy saada tämä kumppanuusverkosto jaloilleen ja täytyy saada ne toimimaan mahdollisimman moitteettomasti. Ja tiedän, että tämä on myöskin äh, Roa Grostetin, siis äh, teollisuusvaliokunnan valmistelijan mielessä. Eli koordinaatio on hyvä, mutta mitä tulee verkostojen toimintaan, niin täytyy tietää, miten ne saadaan toimimaan moitteettomasti. Olen iloinen tästä kohdasta 11 päätöslauselmassa, jossa puhutaan ennaltaehkäisystä ja hän sanoikin, että kolmas osa syöpätapauksista voitaisiin välttää elintapavalinnoilla. Ja minä haluaisin painottaa sitä, että täytyisi nimenomaan tätä akselia enemmän tutkia, koska kolmasosa syöpätapauksista voitaisiin välttää. Eli tässä ei ole kysymys mistään pikkuasiasta. Eli tätä kohtaa 11 voitaisiin hieman kehittää. Sitten kohta 16 olen ollut esittelijänä terveyden ja ympäristön yhdistämisessä liittyvissä asioissa. Eli olen täysin samaa mieltä siitä, että tässä kohdassa 16 mainitaan kaikki nämä ympäristötekijät, joita syöpiin liikkuu koska mehän elämme tällaisessa kemikaalisten aineiden viidakossa tänä päivänä. Ja sitten kohdassa 15 siellä puhutaan äh, ennaltaehkäisystä ja varhaisesta diagnoosista ja nämä biomerkitsijät, joista myöskin puhutaan kohdassa 15. Kaikki se yhteydenpito, jota meillä on lääkäreiden ja muiden suuntaan, niin nimenomaan tämä biomarkkereiden käyttö on se teknologia, johon Euroopan unionin täytyisi äh, keskittyä tietenkin kaikkien virtsaotteiden ja muiden verinäytteiden lisäksi. Eli ennaltaehkäisy ja hyvin varhainen diagnosointi, ne ovat avainasemassa. Merci beaucoup. Karin Kaden. Kiitoksia ja sitten Karin Kadenpa. Voin oikeastaan jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja päätti. Tämä on hiukan hankalaa, koska yhtäältä pidän kyllä Dagmar Rothbergentin ehdotuksesta sitä, että asetetaan selkeitä painopisteitä ja tiivistetään. Mutta samalla haluaisin kyllä mennä syvemmälle vielä tässä asiassa. Niin, me tiedämme, että syöpä on paitsi geneettistä, tulee myös ulkoisista vaikutteista. Ja kyllä minun mielestäni meillä pitäisi olla vastaava luksusvisio kuin mitä meillä on sukupuolten valtavirtaistamisen suhteen, että meillä olisi myös tällainen terveyden valtavirtaistaminen, kun tiedämme, että paine työmarkkinoilla, työelämässä esimerkiksi, ja no, ihan stressi voivat aiheuttaa syöpää, niin minun mielestäni tämä olisi sellainen lähestymistapa, joka todella sopisi tähän mukaan. Ja tulevaisuuden visiossa meidän täytyisi todella katsoa, että kaikissa lainsäädäntöhankkeissamme ottaisimme huomioon terveyden. Ja sitten 1028, niin meillä oli köyhyyden torjunta vuosi. Me tiedämme, että köyhyys tekee sairaaksi ja että alemmissa koulutus- ja tuloluokissa myös ihan tiedonpuutteen vuoksi ollaan sairaampia. Ja viestinnässäkin meidän täytyisi olla selväsanaisempia ja todella viestiä sellaisella kielellä, jota ihmiset ymmärtävät. Ja luonnollisesti meidän on panostettava niin ennaltaehkäisyyn kuin hoitoonkin, niin että myös vähemmän koulutetut ja tuloisemmat ihmiset, että heillä on varaa hoitoon ja lääkkeisiin. Kiitos. Kiitoksia Ennen kuin äh, Petteri saa vielä loppupuheenvuoron, annan puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I know that we have only a few minutes, so I will be... Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että meillä on vähän aikaa jäljellä. Puhun siis nopeasti. Esittelijä on tehnyt mietinnön, jonka kanssa komissio on samaa mieltä, ja olemme hyvin kiitollisia siitä – Olen iloinen voidessani kertoa siitä, mitä konkreettisesti on tapahtunut. Viime vuoden jälkeen on tullut muutoksia. Hyvin monet toimijat ovat, ovat tulleet yhteen. Meillä on lääkäreiden, sairaanhoitajien ja tutkijoiden – ja monien tahojen yhteistyötä eurooppalaisella tasolla, jota meillä ei aikaisemmin ole ollut. Komissio yrittää viedä tätä asiaa eteenpäin Tässä on ristiriita kansalaisten tahdon ja toimielinten mahdollisuuksien välillä, mutta tämä kumppanuusparadigma täytyisi saada siirtymään. Me tiedämme, että me haluamme tehdä yhteistyötä, eikä meitä tule rajoittaa se tieto, voidaanko tästä tehdä direktiiviä vai ei. Meillä täytyy olla se jaettu sitoumus kautta yhteiskunnan siitä, että me haluamme puuttua tähän syöpäasiaan. Ja tätä me nimenomaan työstämme. En nyt voi antaa lopullisia yksityiskohtia, koska lopullinen ehdotus tästä kumppanuudesta jätetään käsiteltäväksi vasta ensi kuussa. Meillä on kaikenlaisia kokouksia, jotta kaikki nämä järjestöt saadaan yhteen. Tusinoittain järjestöjä on saatettu koottu yhteen ja tämä todellakin tulee olemaan tärkeä konkreettinen panos. Kuitenkin, herra puheenjohtaja, viimeinen kohta, johon aivan erityisesti haluaisin kiinnittää huomiotanne, liittyy siihen, että me tarvitsemme teidän tukeanne, emme ainoastaan nyt, vaan tulevina kuukausina ja vuosina. Esittelijä kiinnitti huomiota siihen, että tässä tarvitaan kestävyyttä ja kestävää rahoitusta ja tukea ja aivan erityisesti silloin, kun puhutaan uusista rahoitusnäkymistä tulevaisuudessa tietenkin pääasiallinen rahoitus, sen täytyy tulla jäsenvaltioilta ja ne ohjataan sitä kautta kansanterveysjärjestelmiin, mutta meillä on eurooppalaisia välineitä, joiden tarkoituksena on nimenomaan puuttua näihin epätasa-arvoisuuksiin, esimerkiksi rakennerahastojen kautta. epätasa arvo terveydenhuollossa, se tulee vaikuttamaan taloudelliseen suorituskykyyn. Kun me puhumme taloudellisesta kriisistä, niin investointi terveyteen on se, jolla on valtava merkitys silloin, kun puhutaan siitä, miten yhteiskunnat reagoivat tähän talouskriisiin. Eli me haluamme saada varmistuksen siitä, että investoinnit syöpään ja terveyteen yleensä todellakin on taattua, jotta me pääsemme näissä asioissa eteenpäin. Haluaisin kiittää tuestanne. Kiitokset. Ja nyt vielä lopuksi Lois Peterle. <clears throat> Lepa hvala vsem za vaše prispevke, poročevalcem v senci. Haluaisin kiittää kaikkia ja komission edustajaa Huomaan suuren eron tämän kauden ja edellisen välillä. Jopa täällä on usein tuemme kehitystä ja hyvin kunnianhimoiseen suuntaan. kun saamme tarkistuksia, yritän Me haluamme sellaisia ehdotuksia, joilla tätä kumppanuutta saadaan vahvistettua ja olen iloinen siitä, mitä herra Fahi sanoi siis tämän kumppanuuden, se on saanut positiivisen vastaanoton. Minä itse ja puheenjohtaja osallistui tähän lanseeraustilaisuuteen ja näimme siellä ihmisiä, jotka todellakin haluavat tehdä jotakin, jotta saadaan muutos aikaiseksi. Eli me haluamme selkeyttä ja suurempaa sitoumusta kaikilta osapuolilta. Tiedän, että jäsenvaltiot eivät pääse niin pitkälle kuin me haluaisimme niiden pääsevän, mutta olen iloinen siitä, että suurin piirtein Usein kaikki kuitenkin puhuvat tässä uudesta paradigmasta komission jäsenehdokkaiden kuulemisissa mm, Oettinger ja Potocnik puhuivat paradigman muutoksesta, ei ainoastaan ympäristöön ja energiaan liittyen, vaan paradigman muutoksessa on kysymys myöskin terveysasioista. Eli jos me haluamme muuttaa asioita, niin silloin täytyy saada muutoksia aikaan ja uskon, että me olemme joistakin asioista hyvinkin pitkälti samaa mieltä puheenvuoroista havaitsen, että meidän uskomuksemme ovat samansuuntaisia ja teidän ajatuksenne ja mielipiteenne tulevat toimimaan inspiraation lähteenä. Meidän tulee mainita rakennerahastot ja muut välineet, joita on jo käytettävissä, jotta epätasa-arvoja voidaan vähentää. Olisi hyvä, jos tämän vaalikauden loppuvaiheessa – tilanne olisi sellainen, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi kansalliset seulontaohjelmat ja kaikki suositukset olisi hyväksytty tehty ja syöpäkoodeksi olisi käyty läpi ja tarkistettu. Toivon, että viiden vuoden kuluttua kaikilla jäsenvaltioilla on seulontaohjelmat ja että meillä on harmonisoitua tilastotietoa syöpään liittyen. Ja olisin todella iloinen, jos me voisimme olla samaa mieltä kunnianhimoisista vaatimuksista siitä, että jäsenvaltioiden tulisi omistaa ainakin 10-15 prosenttia BKTstä ennaltaehkäisyyn kolmen prosentin sijaan, koska Kolme prosenttia on minun mielestäni tällainen tilastotieteellinen virhe. Olen myöskin vakuuttunut siitä, että kun tämä laajamittainen terveydenhuoltodirektiivi tullaan hyväksymään, niin sekin tulee auttamaan, koska tietoa saadaan levitettyä. Ja kun potilaat tulevat tietoisiksi näistä muutoksista ja mobiliteetista, niin sillä myöskin tulee olemaan seuraamuksia sille, että tieto, tietoa jaetaan ja levitetään laajemmalti. Hyvät kollegat, meillä ei enää ole valitettavasti aikaa oikein mielelläni kertoisin teille monia muitakin asioita, mutta olen sitä mieltä, että olemme suurista linjoista samaa mieltä. Odotan teidän tarkistuksianne ja tulen tekemään parhaani, jotta lopputuloksena on mietintö, joka tulee saamaan tukea sekä valiokunnan käsittelyssä että täysistunnossa. Kiitoksia. Kiitokset Alois tekemästäsi työstä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 12. maaliskuuta kello 12. Katsotaan sitten, mitä niitä tulee. Ja 7. huhtikuuta on tarkoitus äänestää valiokunnassa. No niin, kiitän kaikkia, jotka ovat olleet mukana. Tämä kokous päättyy ja pari minuutin kuluttua jatkamme koordinaattorien kokouksella.